meidän tämän jouluedeltävän kokouksen, iltapäiväkokouksen. Uskon, että on tarpeeksi tilaa kyllä teille. Mutta kyllä jotkut teille tuosta istuvat vähän kauempana kuin tavallisesti. Kuuluuko tämä kuitenkin kaikille siellä? Hyvä. sen kirjakoksen, tarvitsen kyllä tässä kaukolaseja. Ja viimeksi kun Meillä oli myöskin täällä komissio ja vamitia täällä vastakkaisella puolella. Nyt on vähän toisenlainen tilanne tänään tässä kokousjärjestelyssä. Ja tervetuloa kaikki meidän viimeiseen kokoukseemme 2011. Tämä on ollut aktiivinen ja on menestyskäs vuosi tänä vuonna. Ja myöskin uskon, että haluan tätä samaa Puolaan puheenjohtajan, koska olet olleet suuri tukiamme sisämarkkina-asioissa. Ei pelkästään Krakovan sisämarkkinafoorumi onnistui hyvin, mutta myöskin muissa asiakirjoissa olemme edistyneet hyvin puheenjohtajavaltion avulla, joten pitää antaa kyllä puolella tunnustusta siitä, että sisämarkkinalainsäädännön ensimmäinen vaihe on käyty läpi ja se on myöskin kilpailu ja Euroopan neuvoston asialistalla korkealla tällä hetkellä ja teidän ministerinne ja pääministerinne katsoa tätä asiaa kasvun kannalta. Joten onnittelut herra Pavlakille, joka on vara pääministerinä, joka kävi myöskin kokouksessamme täällä. Ja myöskin muille kollegoillenne, jotka ovat olleet mukana näissä asioissa. Tässä lyhyt johdanto asioihin. Muodollisesti meidän varmaan tarvitsee hyväksyä myöskin iltapäivän asia, asiat, eli esityslista. Ja haluan todeta, että tämä menee myöskin nettiin. Eli tervetuloa myöskin ne nettikatselijat sieltä kokouksiin ja sitten vielä shoppailemassa. Ja sitten esityslistasta itsestään. Meillä on puheenjohtajavaltion esitys. Ja sitten annan Benedikt Van Jylle, varapuheenjohtajalle, puheenjohtajan Nuijan ja Jaritta Korhola on myöskin tällä hetkellä kuulemistilaisuudessa verkkovierailusta teollisuusvaliokunnassa. Ja hän on myöskin meidän esittelijämme. Ja minua on pyydetty sitten myöskin osallistumaan kokouksen käsittelyyn Meillä on myöskin tämä vaihtoehtoiset rinnanratkaisuvälineet ja verkkoväritteiset vaihtoehtoinen rinnanratkaisu mielipiteet. Ja sitten minä ja Korhola tulemme teollisuusvaliokuntaan sitä tänne sitten nopeasti verkkovierailuasiassa. Älkää poistako sitä ennen täältä. Herra Sikonix haluaa tehdä myöskin budjetista pienen kommentin, vähän päivittää meitä. Ja sitten lopuksi vielä, täällä on rinkit komitean ja valiokunnan kokouksen jälkeen 6.30. Ei pelkästään vuoden loppua juhlin, vaan myöskin juhlitaan tässä myöskin eh, henkilöiden poistumista täällä. Ja hän, henkilömme poistuu täältä toiseen kokoukseen, joten täällä parlamentin sisällä, joten varmaankin te kaikki IMKon kannattajat tulette mukaan sen, ja IMKO-verkoston kannattajat tulette mukaan tuonne puoli seitsemältä tuonne törinkkitilaisuuteen kokouslain ulkopuolella. Tässä vähän pidempi johdanto kuin normaalisti ja sitten annetaankin lämpimät tervetuloa toivotukset rouva Henkilösölle ja herra Tomkille. Te olette olleet myös täällä varapääministerin kanssa yhdessä täällä aikaisemmin. Jorova Henklevska on seurannut työtämme myöskin kiinteästi, joten te voitte esitellä Puolan puheenjohtajakauden asioita ja sitten voimme estää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia saada tulla tänne Puolan hallituksen puolesta kertomaan teille siitä, miten olemme menestyneet ja mitä tuloksia olemme saaneet aikaiseksi Puolan puheenjohtajakauden aikana sisämarkkinoilla erityisesti. Toivoisin, että tämän puolivuotiskauden aikaiset toimemme sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja tehokkuuden ja johdonmukaisuuden toteuttamiseksi olisivat voineet tuoda Euroopan yrittäjille ja kansalaisille olisivat voineet kantaa hedelmää. Me olemme Puolan puheenjohtajakauden aikana saaneet hyväksyttyä kunnianhimoisen ohjelman Euroopan integraation lähteen kasvulle. Ensimmäiseksi meidän täytyy nimenomaan kehittää sisämarkkinoiden toimintaa. Meidän on tullut toimia aika lailla poikkeuksellisissa olosuhteissa. Valmira Baflak äh, esitteli tilannetta. Kukaan ei kuitenkaan voinut kuvitellakaan, että tulevat kuukaudet voisivat olla niin hankalia ja että voitaisiin koko euroalueella ajautua niin, niin vaikeisiin tilanteisiin maailmassa ja rahoitusmarkkinoilla piti käydä jatkuvasti neuvotteluja, järjestettiin jatkuvasti myös Euroopan neuvoston kokouksia, mutta Puola pystyi jatkamaan työtään Euroopan integroinnin perustan vahvistamiseksi, eli sisämarkkinoiden toiminnan vahvistamiseksi. Olemme varmoja siitä, että vahvat sisämarkkinat ovat hyvin tärkeä tekijä varsinkin talouskriisin myllerryksessä nykyisellään. Siksi on hyvin tärkeää torjua tätä kriisiä ja talouskasvua pyrkiä virkistämään ja kasvattamaan. Talousasiasta on vuoden 2012 arviot jo pystytty julkaisemaan ja siinä keskitytään erityisesti kasvun kehittämiseen, nykyisten ongelmien poistamiseen, samoin kuin käyttämättömän potentiaalin uudelleen käyttöön esimerkiksi yhteispatentin osalta ja palveludirektiivin soveltamisesta vahvemmin, samoin kuin digitaalisen yhtenäismarkkina-alueen luomisessa me olemme myös puhuneet muista aloitteista, joiden pohjalta voitaisiin vapauttaa mahdollista huomattavaa kasvualusta. Ja meidän puheenjohtajakautemme aikana olemmekin onnistuneet jatkamaan yhtenäismarkkina-asiakirjan asiakirjaan sisällytettyjä vaatimuksia uudistuksista. Puola on alkanut neuvottelut parlamentin kanssa tästä yhtenäismarkkina-asiakirjasta yhteisen patentin luomiseksi. Tänään oikeusasianvaliokunta on äänestänyt tästä kokonaispaketista. Tämähän on jälleen askel eteenpäin ensimmäisen lukukerran päättämiseksi. Olen toki tietoinen siitä, että tässä puhutaan asioista, jotka eivät välttämättä koske suoraan teidän valiokuntaanne, mutta kiinnitän huomiotanne silti Puolan puheenjohtajakauden aikana saatuun sopimukseen, koska sen avulla voidaan 80 prosentilla laskea kustannuksia patenttikustannuksia unionissa ja yritykset voivat näin ollen hyötyä tilanteesta ja voivat käyttää tätä suojelujärjestelmää keksintöjensä suojelujärjestelmää unionitasolla parlamentissa. Parlamentin kanta on helpottanut pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta huomattavasti. Me olemme myös ryhtyneet toimiin kansainvälisen paketin valmistelemiseksi yhtenäisen järjestelmän aikaansaamiseksi patenttien, patenttiriitojen ratkaisemiseksi yhdessä patentti tuomioistuimessa. Olemme tehneet tämän puolen vuoden aikana työtä sopimuksen allekirjoittamiseksi tärkeimmistä kysymyksistä, jotka tähän asiaan liittyvät. Kuitenkin on vielä olemassa ongelmia esimerkiksi tuomioistuimen sijoituspaikasta siitä ollaan vielä kiistelty. Joka tapauksessa lähestulkoon 30 vuoden neuvottelujen jälkeen lopultakin voitaisiin saada aikaan tällainen yhteinen patenttijärjestelmä. Sisämarkkina-asioissa olemme myös keskustelleet eurooppalaisen standardoinnin säännöistä. Puolan kaudella on aloitettu neuvottelut asiasta ja on huomattavasti huomattavia edistysaskelia otettu. Sehän auttaa myös asian hyväksymiseen ensimmäisen lukukerran aikana Tanskan puheenjohtajakaudella. Nyt me odotailemme kovasti kiinnostuneina esittelijän lausuntoa, Laura Komin tekstiä. Sen pitäisi olla valmis tammikuussa 2012. Me olemme päässeet eteenpäin myös tietojen vaihtoasetuksessa sisämarkkinoilla. Uskomme siihen, että Tanskan puheenjohtajakauden edustajien ja esittelijä Adam Bielanin välinen yhteistyö veisi yhteisymmärrykseen ensimmäisen, ensimmäisellä lukukerralla vuoden, ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Me olemme tehneet työtä myös teknisen lainsäädännön eteen. Kiitos Salvatore Tatarellan ponnistelujen Puolan kaudella on hyväksytty liikennevälineitä koskevaa erityisasiakirja ja niiden päästöjä koskeva erityisasiakirja. Ja lisäksi on myös maa- ja metsätalouskoneista saatu aikaan yhteisymmärrys. Siinä oli esittelijänä Antonio Panzeri. Lisäksi on hyväksytty tyyppihyväksyntämenettely kaksi, kolmi ja neli pyöräisille väline- liikennevälineille. Ja siinä Vin van de Kamp oli esittelijänä. Puolan, Puola aloitti työnsä myös huviveneistä ja vesiskoottereista. Me olemme saaneet tehdä vahvasti yhteistyötä esittelijän kanssa, Malcolm Haborin kanssa. Ja varmasti Tanska jatkaa yhteistyötä puheenjohtajan esittelijän kanssa vielä. Ja olemme myös saaneet Puolan puheenjohtajakauden aikana toimia siten, että Tanskan puheenjohtajakaudella olisi helppo päästä yhteisymmärrykseen mainitsemistani asioista ensimmäisellä lukukerralla aina 2012 kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Olemme kovasti tyytyväisiä esittelijän, esittelijöiden työstä ja tässä mainitsen Eija Riitta Korholan työn. Hän haluaa viedä asiaa eteenpäin Tanskan puheenjohtajakauden aikana erityisesti. Puolan puheenjohtajakaudesta mainitsisin vielä tulliviranomaisten täytäntöönpano, mahdollisuudet teollisen tekijänoikeuskysymyksissä. Sitten oli julkiset kuulemiset, jotka järjestettiin IMKO-valiokunnassa marraskuussa Krautsmanin johdolla kiinnitettiin huomioita hyvin merkittäviin asioihin, joista pitää käydä vielä laajempaa keskustelua. Esimerkiksi tulli, tulli ähm, kysymyksissä. Puola on osallistunut myös Strasbourgissa järjestettävään keskusteluun näistä, näistä tulliasioista. Sitä myös Kreutzmann johti ja muutama muu edustaja oli tuon kuulemistilaisuuden johdossa komission ehdotuksen ilmestymisen jälkeen pystyimme aloittamaan työmme. uusista, uudesta lainsäädäntöpuitteistosta tuotteiden saattamiseksi Euroopan unioniin. Puolan kauden aikana on myös saatu kokonaisuudessaan käsiteltyä muutamia asetuksia ja soveltavia direktiivejä. Parlamentti käsittelee kokonaispakettia yhdessään, yhdessä, mikä helpottaa myös muiden toimielinten työtä tulevaisuudessa. Puola on ryhtynyt myös uudistamaan laillisten sähköisiä elektroniikkayrityksiä koskevien merkkien lainsäädäntöä. Tästäkin järjestettiin konferenssi Varsovassa 9. marraskuuta tänä vuonna. Me kovasti odottelemme nyt komission vastauksia direktiivin, direktiivin uudistukseen samoin kuin odottelemme komission vastausta myös ammattipätevyyksiä koskevaan direktiiviin. Olemme saaneet hyväksyttyä asiasta parlamentin päätöslauselman tämän vuoden marraskuussa. Puola, Puolan mielestä näiden kaikkien muutosten arvioiminen ammattipätevyyksien hyväksymisestä unionissa on yksi tärkeimmistä kysymyksistä sisämarkkinoiden toimimiseksi ja voidaksemme myös kasvattaa työntekijöiden liikkuvuutta varsinkin säänneltyjen ammattiryhmien piirissä. Puolan kaudella tuo komission muutama komission tiedonanto on vedetty pois ja siitä syystä esimerkiksi sähköistä kauppaa koskevia, koskevia asioita ei ole Puolan kaudella käsitelty. Toivomme, että Tanska pääsee tähänkin seikkailuun mukaan sähköisen kaupan asioita kehittääksemme. Sehän on kaikkia osapuolia erityisesti kiinnostava kysymys, varsinkin kun mietimme, minkälaista, millä tavalla voidaan tuolla alueella taloudellista kattavuutta kehittää. Ja tällä alalla kuitenkaan emme, kuten sanoin, ole pystyneet työtä tekemään ja on muitakin aloja, joilla emme ole sisämarkkinoilla pystyneet tekemään työtä, esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä, mutta se jää sitten Tanskalle. Ja tähän loppuun haluaisin sanoa seuraavaa. Uskoisin, että sekä Puola että parlamentti ja varsinkin tämä teidän valiokuntanne voi olla ylpeä siitä, että Puolan kaudella järjestettiin ensimmäinen sisämarkkinafoorumi maailman historiassa ja sen järjesti. Se järjestettiin näiden kolmen toimielimen aloitteesta parlamentin komission samoin kuin Puolan puheenjohtajakauden edustaja, edustajien toimesta toinen päivä lokakuuta tämä tässä Krakovassa saimme yli 1500 edustajaa paikalle pariksi päiväksi sisämarkkinoiden kehityksestä kiinnostuneita osallistujia. Paikalla oli ammattiliitoista, kansalaisyhteiskunnan edustajia, yritysmaailman edustajia oli paikalla, työntekijöiden edustajia, kauppakamariin edustajia, tie, tie, tiedemaailman edustajia ja niin poispäin. Kaikki saapuivat paikalle osallistumaan tähän hyvin kiinnostavaan keskusteluun. Haluaisin jälleen kerran kiittää puheenjohtaja Malcolm Haburia ja edustaja Rosa Tullia, samoin kuin kaikkia IMKON edustajia aktiivisesta osallistumisesta foorumiin, samoin kuin kaikesta tuesta, jota saimme tälle aloitteellemme tästä talosta. Myös hyväksymme parlamentin päätöslauselmat ensimmäiseltä päivältä joulukuuta tuosta foorumista foorumin luonne osoittaa sen, että Krakovan päätöslauselmasta on Puolan puheenjohtajakauden avulla ja kaikkien teidän jäsenvaltioiden ja jäsenten tuella saatu aikaiseksi selvät neuvoston päätelmät. Ja näissä neuvoston päätelmissä, jotka hyväksyttiin kilpailukykyneuvostossa 5. päivä joulukuuta, on hyväksytty Krakovan julkilausuma ja on myös viitattu siihen tarpeeseen, että vastaavien tapahtumien järjestämiseksi tulevien vuosien aikana. Tämä on hyvin merkittävää varsinkin kun nyt on 20. vuosi sisämarkkinoiden syntymisestä ensi vuoden aikana. Ja tässä, näissä päätöslauselmissamme oli myös jäsenvaltioiden lupaukset luvata viedä eteenpäin näiden 20 esteen poistamishalukkuutta. Tuossa foorumissa siitä puhuttiin kovasti. Ja tuon foorumin aikana. Tämä mainittiin juuri erityisprioriteettina ja haluttaisiin myös eurooppalaiselle vuoropuhelulle antaa uutta pontta myös lainsäädännölliselle tasolle. Tässä tietysti meidän tulee kuunnella kaikkien osallistujien ääntä. Hyvät naiset ja herrat, minä toivon, että teille esittelemäni esimerkit Puolan puheenjohtajakauden aikaisesta työstä osoittavat selkeästi sen, että sisämarkkina asiat ovat olleet puheenjohtajan ohjelman keskiössä ja olemme pyrkineet toteuttamaan kaiken sen, mitä olemme pystyneet voidaksemme palvella eurooppalaisia yrityksiä ja kansalaisia mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Uskon, että Tanskan puheenjohtajakauden aikana, samoin kuin seuraavien kausien aikana, Kyproksen aikana ja niin poispäin, jatketaan samalla tavalla yhtä innokkaasti työtä, johonka me olemme jo aloittaneet. Haluan kiittää kaikkia edustajia, kaikkia IMKO-valiokunnan jäseniä yhteistyöstä. Kiitän puheenjohtajaa, kiitän asiantuntijoita. Olen tyytyväinen siitä, että, siihen, että tämä kysymys sisämarkkinoista kiinnostaa kaikkia niin runsaasti. Ja jos nyt unohdin jotain sanoa, niin olkaa hyvä ja esittäkää minulle kysymyksiä. Kiitokset. Well, thank you very much indeed for... Paljon kiitoksia tuosta kattavasta yhteenvedosta ja varmasti tuette minua ja johdantoni, kun sanoin, että puheenjohtajamaa on ollut vankkaa sisämarkkinoiden tuki. Kun mainitsimme tämän foorumin, olemme oikein iloisia, kun näemme päätöslauselman ja varmasti lähetetään herra Koroletsille parhaat toivotuksemme, joka oli kovasti mukana tässä suunnittelussa kollegoiden kanssa. Ja Rotonkieli jatkatte kuluttajien suojaa ja kilpailupuolelta puheenvuoroa teidän. Paljon kiitoksia. Minä olen oikein iloinen, että voin istua täällä tänään ja puhua Puolan puheenjohtajan edustajana ja, ja puhun vähän Puolan ensimmäisen puheenjohtajakauden tuloksista. Me olemme pyrkineet suojelemaan heikommassa asemaa olevia kansalaisia. Meidän täytyy tarjota informaatiota kansalaisilla EUn hyvin asiasta perillä olevat ja oikeukset tuntevat kuluttajat ää, takaavat innovoinnin ja kasvun. Ja tästä näkökulmasta kuluttajansuojan kannalta Puolan tärkein tavoite oli vahvistaa kuluttajan asemaa markkinoilla niin, että suojan taso on riittävä. Meillä oli prioriteetteja, kuten sisämarkkinoiden yhteistyön vahvistaminen. Se on yksi tärkeimmistä välineistä kasvun takaamiseksi. Me halusimme edistää Single Market Actia ja löytää sijaa kuluttajille ja kansalaisille sisämarkkinoilta. Ja lokakuussa komissio teki eh, ohjelmaesityksensä kuluttajan suojaksi. Ja tavoitteena on, että kuluttajan rooli sisämarkkinoilla on keskeinen, niin että sisämarkkinat voivat hyödyntää heidän asemaansa. Pohjohtajan maana Puola on tukenut komission ehdotusta ja tämä tapahtui neuvoston kuluttajansuojatyöryhmässä 29. lokakuuta. Tämä on tekninen ohjelma. Tässä tavoitteena on luoda taloudelliset puitteet ja pyrimme tukemaan projektia ja vahvistaa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi. Tulemme tukemaan Tanskaa tällä alueella. Tänne tärkeä aloite, joka vahvistaa kuluttajan asemaa markkinoilla, on kymmenes lokakuuta annettu direktiviehdotus. joka julkaisti Finanssilehdessä pienne 2013 mennessä meillä on aikaa transponoida ehdotuksen lainsäädäntö kansalliseksi lainsäädännöksi. Tiedätte, että tilanne on ollut hankala ja kiistanalaisia päätöksiä jouduttiin tekemään ja kiitämme valiokuntanne panosta ja herra Haaboria siitä, että löysimme sovun tässä asiassa. Ja haluaisin myös alleviivata esittelijä herra Schwabin ja varjostelijoiden asemaa. Kompromissi tarjoaa mahdollisuuden luoda tasapainon kuluttajan suojan ja yrityksiä koskevien yhtenäisten säätöjen välillä. Ja tässä haluamme kiittää edeltäjämme, erityisesti unkarilais, Unkaria. Tämä väline vahvistaa sisämarkkinoita Ja tämä mahdollistaa online-kaupan kautta EUn kuluttajille. Samanlaiseen haasteeseen me tartumme projektissa, jolla pyritään takaamaan se, että kuluttajariitoja voidaan ratkaista ilman turhaa tuomioistuimiin menemistä. Puhun nyt yhdestä prioriteetistamme Eli komission johtopäätökset vaihtoehtoista riidan äh, sovittelukeinoista. Meillä oli mahdollisuus keskustella vaihtoehdosta riidan sovittelusta workshopissa. sisämarkkinafoorumin aikana Krakovassa, että myös Rova tuuni ja hänen aloitteistaan tapahtuman järjestämisessä. Esittelemme johtopäätöksemme Krakovan julkilausemassa. Ja alviimasimme sellaisia asioita, kuten tehokkaiden yksinkertaisten riidanratkaisukeinojen saatavuus sekä online että muuten. Sen lisäksi kaikki vaihtoehtoiset rinnan ratkaisukeinot, ne täytyy täydentää muita keinoja ja taata, että laatukriteerit täytetään. Kuluttajan pitäisi tuntea oikeutensa, joten tietää täytyy levittää ja tukea järjestelmiä koskevaa oppimista ja ymmärryksen lisääntymistä. Tietoa pitää levittää kohdennetusti ja markkinaan noiden osanottajille pitää olla roolinsa. Ja olennaista on, että sovittelukennot ovat verkolla käytettävissä, jotta luottamus digitaalimarkkinoihin lisääntyy. Komissio teki 30. lokakuuta ehdotuksen lainsäädäntöpaketista, johon kuuluu ADA ja ODR-asetus. Näitä, näitä käsiteltiin 5. joulukuuta kilpailuneuvostossa. Halusimme käydä myös keskustelua komission ehdotuksesta ja onnistummekin siinä. Kuluttajan suoja ja informaatiotyöryhmässä 29. marraskuuta komissio esitti luonnokset kummastakin projektista ja jäsenvaltiot pystyvät esittämään havaintojaan. Ja sitten 13.15. joulukuuta Kävimme läpi vaikutusarvioita ja ensimmäinen keskustelu vietiin loppuun. No, se oli oikein hyödyllistä. Sekä jäsenvaltiot että komissio olivat aktiivisesti mukana. Ja Tanska saa käyttää meidän ensimmäiset johtopäätökset tästä paketista. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ponnisteluistaan ja työstään. Ja toivotan teille hedelmällistä työtä tulevaisuudessa. Erityisesti Rova Tuunille ja Herra Grekille. Tiedämme, kuinka hyödyllistä ADA- ja ODR-järjestelmät voivat olla kuluttajille ja yrityksille. projektami w zakresie ADR i ODR. Jako urząd odpowiedzialny me kaikki tiedämme, miten tehokkaita vaihtoehtoja striidan sovittelukennot voivat olla. Meillä oli mahdollisuus muistuttaa kaikkia tässä keskustelussa, miten tärkeää kilpailu on ja miten hyödyllistä se on kuluttajille. Tämä näin eurooppalaisena kuluttajia kilpailupäivänä. Meillä oli panelisteja, kuten Almunia ja Schwabia, jotka on saanut tuo, jota haluan kiittää osanostosta. He ovat samaa mieltä, että kilpailu voi lisätä valinnanvaraa, stimuloida innovointia. Ja on olla työkalu, joka hyödyttää kuluttajia. Tähän Schwab sanoi, pitkäaikavälin tavoitteena nämä ovat tärkeitä kuluttajille ja työntekijöille ja yrityksille. Olemme iloisia, että olemme voineet lisätä kuluttajien tietoisuutta ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa talouden kokonaisuudessaan. Ja haluaisin alleviivata, että tehokas kuluttajansuojapolitiikka voi lisätä kansalaisten elämänlaatua, mikä on tällä hetkellä kriisin aikana niin tärkeätä. Ja tämä on myös 2020 strategian kannalta tärkeää. On yhä tärkeämpää suojella kuluttajien oikeuksia ja taata, että kansalaiset voivat luottaa markkinoihin. Mutta he voivat hyötyä sisämarkkinoista mahdollisimman paljon. Tämä pitäisi olla meidän tavoite tulevina vuosina. Esimerkiksi turismipaketti ja 2020 ja projektit voidaan saada loppuun seuraavien pohjohtajakautien aikana. Tulemme tukemaan kumppaneitamme Triossa. Ja haluamme kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti tätä valiokuntaa yhteistyöstä ja toivottavasti kykenemme jatkamaan työtä tulevaisuudessa. Ja lopuksi toivotan teille kaikille hyvää joulua. Toivotan teille kaikille menestystä uutena vuotena. Well, thank you very much indeed for um, both of you for your review. And... Kiitokset teille molemmille kannoistanne ja, ja toivotuksistanne ja myöskin tästä joulukuusesta, joka muistaa meitä nyt joulusta tuolla parlamentin ulkopuolella. Ja muistamme, että olette työnne ADR- ja odr erotuksista Ja teillä on myöskin vaikutusten vaikutuksesta, vaikutusarvioinnista esitys. Tämä on tietenkin vähän erityistä myöskin täällä IMKon työssä, että toivottavasti te olette nyt sitten hyvä esimerkki Tanskalle seuraava puheenjohtajakaudelle tässä. Ja meillä on sitten vaikutusten arvioinnista myöskin Rova Thunin ja herra Kreshin kanssa näistä esitys näistä vaikutusten arvioinnista. Ja varmaan herrat Kreshin ja Rova Thun ovat myöskin tunnustaneet nämä saavutukset ja varmaan kaikki täällä pöydän ääressä – jotka ovat olleet aktiivisena mukana työssä. Ja meillä on myöskin tämä mielenkiintoinen esitys näistä 20 huolenaiheesta sisämarkkinoilla, kansalaisten huolenaiheista, jotka tulivat täältä sisämarkkinafoorumista esille. Sitten kysymyksiä valiokunnasta. Schwa, Kepaat, Kreutzmann, haluatteko te, Kreutzmann ehkä, ja muut jäsenet Haluatteko te vielä puhua? Onko... Aloitetaan herra Schwabista. Olkaa hyvä. Herra Schwab, Gebhard ja sitten sitä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia molemmille puolelle edustajille. Minulla on kaksi kommenttia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä hyvin sitoutuneesta työstä EPP-ryhmän puolesta viimeisen kuuden kuukauden aikana – siitä huolimatta, että Puolassa oli vaalitaistelu menessä, olette saaneet kyllä paljon vakautta sisämarkkinoille ja unionille aikaiseksi. Kiitokset tästä. No, tässä on kolme elementtiä, jotka teidän puheenjohtajakauden ovat olleet virstanpylväitä. Sisämarkkinafoorumi on yksi näistä, joka mainittiin täällä jo. Ja olisin erittäin tyytyväinen, että jos puolueen valtiosihteeri, joka myöskin esittyi siellä kantansa, että löydettäisiin enemmän vakautta sisämarkkina sääntöihin, niin voitaisiin tätä asiaa myöskin katsoa aktiivisesti ministerineuvostossa tulevaisuudessa, koska tässä on ollut ongelmia, puheenjohtaja puhuinkin siitä jo, että vain silloin, jos neuvosto ja parlamentti ovat samasta narusta, voimme rakentaa paremmat sisämarkkinat. Ja toinen asia, vastaavan viranomaisen puheenjohtaja tämän jo esittikin, tämän kilpailu- ja kuluttajasuojan yhteenvetäminen, tämä olisi kyllä hyvä eurooppalaiselle sisämarkkinalle. Posenin tapahtuma oli erittäin hieno, koska näimme siellä, että täällä on useampia alueita eurooppalaisessa politiikassa, jotka loppujen lopuksi sitten välillisesti tai välittömästi liittyvät kuluttaja-asioihin. Ja tässä kuitenkin monet sektorit ovat täysin erillään toisistaan. Jos tässä teemme enemmän horisontaalista verkottumista, kuten Puola teki, tämä olisi myös Euroopan unionin komission ja parlamentin kannalta hyödyllistä. Ja lopuksi vielä minusta palveludirektiivikeskustelu teidän puheenjohtajakaudan, kuten kollega Hanslik omassa mietinnössään esitteli, ja samalla tämä tähän liittyvä sisämarkkinatiedotusjärjestelmä ovat hyviä saavutuksia puheenjohtaja kaudellanne. Myöskin että ammattipätevyys tunnustettaisiin rajat ylittävästi, näin saamme myöskin työvoimien suhteen sisämarkkinat aikaiseksi. Toivon, että teidän puheenjohtajakauden jälkeen jatketaan siitä eteenpäin tämän kuuden kuukauden jälkeen ja odotan innolla rakentavaa yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia, Jarva Gebhardt. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin puheenjohtajavaltion edustajille. Se on hyvä, kun on naisedustajia paikan päällä koska politiikassa juuri hallitustasolla aika usein miespuoliset edustajat ovat täällä hallitsevassa asemassa. Ja on hyvä, että naiset pystyvät myös esittämään politiikkaa näin korkealla tasolla. Ja tätä halusin vielä painottaa. Olen erittäin tyytyväinen, kun huomasin, joka oli pari miestäkin mukana, kyllä herra Tuskin muun muassa. Mutta halusin todeta, että tämä puheenjohtajakausi oli hyvin Eurooppa-myönteinen puheenjohtajakausi. Erityisesti näinä aikoina on hyvin tärkeää, että hallitukset tukevat eurooppalaisia ajatuksia. Ja meillä oli sellainen käsitys, että tämä puheenjohtajakausi todellakin oli sellainen luonteeltaan. Ja tämä on hyvä asia. Tämä on hyvä asia tulevaisuutta ajatellen. Toivottavasti seuraavatkin tekevät näin, mutta eivät kaikki hallitukset kuitenkaan ole näin Euroopan myöntäisiä. Yksi suuria asioita, joka tämä aikaisemmin oli tämä sisämarkkinafoorumi, että se todellakin tehtiin. Tämä oli ensimmäinen foorumi laatuaan, jossa todellakin onnistui, onnistuttiin tekemään jotain, mitä yleensä ei onnistuta. Eli kansalaiset otettiin keskipisteeseen heidän toiveineen, joiden 20 tärkeintä vaatimusta kansalaisilla on. Juuri senkin puolelta, mitä herra Kresh täällä omassa mietinnössäänkin on todennut. Ja aika usein nämä ongelmat on sellaisia, jotka osoittavat sille, että oikeastaan kansalaiset haluavat enemmän Eurooppaa, että Eurooppa olisi enemmän esillä. Joten toivottavasti voimme jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Ja tiedän, että Tanska puheenjohtaja kautenaan tulee ottamaan kapulan vastaan, eikä puhuta pelkästään ongelmista, vaan puhutaan myös mahdollisista vastauksista ongelmiin. Tämä on myöskin yksi tärkeitä asioita, joita pitää jatkaa ensi vuonna. Toinen asia, joka on myös tärkeä, joka on myös otettu täällä aina esille, se on kuluttajan suoja. Te omassa puheenvuorossanne otte lyhyesti sen esille. Kuluttajan suoja on sen takia tärkeää, että kansalaisille syntyy luottamus Euroopan unionin politiikkaan. He luottavat siihen, että ostaa myöskin muualla tuotteita, jopa rajat ylittävästi. Tämä on tärkeää. Ja kun me sitten valtuuskunnassa kävimme keskustelua kuluttajajärjestöjen kanssa, huomasin, ja uskoisin, että teilläkin on myöskin samanlainen käsitys asioista, että voitaisiin tehdä enemmän kuluttajasuojajärjestöjen kanssa yhteistyötä, jotta löydetään sitten oikeat ratkaisut kansalaisille. Ja jos me tässä mielessä jatkamme yhteistyötä, kuin Puolakin tekin täällä, niin jos jatkamme samalla, samassa hengessä muiden valtioiden kanssa, niin hyvä niin. Ja kyllä nämä kuusi kuukautta ovat, ovat todellakin hyvää positiivista aikaa. Thank you very much. Uh, Mr. Kreutzmann. Kreutzmann, tuun. Haluatko kukaan muu kommentoida? Kreutzmann. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi puheenjohtajavaltioa Puolaa. Tästä minäkin olin Preslaun ja Var- Varsovan vierellä mukana. Ja todellakin suorastaan hehkuvat Euroopan puolesta siellä. Tästä muut jäsenvaltiot voivat ottaa mallia. Tämä minulle oikein iski silmää siellä. Ja oli myöskin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka tässä Varsovan vierailun yhteydessä osoitte, kuinka olette eh, Solvits järjestelmän puolesta ja myöskin senaatissakin meidän kollegamme Tuun ja muut olivat myöskin vakuuttuneita siitä, kuinka siellä oli, oltiin jollakin, antti paljon aikaa meille. Tästä kiitokset. On todellakin loistavaa, kuinka Puola viimeisen kuuden kuukauden aikana on sitoutunut Euroopan puolesta. Toivottavasti seuraakin puheenjohtajakausi on vastaavanlainen. Kiitoksia. Thank you, uh, Mrs. Kiitos, Tuun. Thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä minäkin nyt käyttäisin tilaisuutta kiittääkseni en pelkästään kauniista sanoista, vaan minä olen saanut osallistua puheenjohtajakauden aikana kiinnostaviin kokouksiin. Me järjestimme myös Krakovaan ja Varsovaan tällaisen opintomatkan ja niistä jäi hyvät muistot molemmista matkoista. Myös tapaamiset teidän kanssanne olivat oikein mieleenpainuvia, joten haluan kiittää myös kaikkia niitä kollegoita, jotka osallistuivat tähän kiinnostavaan keskusteluun. Ja uskon, että voimme jatkaa samaa rataa ja tätä samaa vuoropuhelua. Useat sanoivat palavaansa uudelleen ja siellä oli hyvin auttavainen henkilökunta myös. Me emme puhuneet niin tarkasti tämän valiokunnan henkilökunnan työstä. Moni, moni saapui tuohon foorumiin Krakovaan ja se oli tietysti meidän valiokuntamme työntekijöille kovasti vaativa työ taakka ja kiitän heitä kaikkia tästä työ, tehdystä työstä. Minä myös, kuten sanoin, en ole kovin objektiivi, puolueet välttämättä, mutta minä kyllä havaitsin, miten innokkaasti tässä, kuten Gebhardt sanoi, Puola on osallistunut erityisesti solidaarisuusnäkökulman ja, puolala- ja eurooppalaisen näkökulman vahvistamisesta. Toivon, että samaa rataa jatketaan myös tulevien puheenjohtajakausien aikana. Ja tämä foorumi tosiaan oli oikein hyvä hanke ja kiitänkin teitä kaikkia siitä ja toivon, että jatkaisimme tätä tällä samalla tiellä. Kuten sanoit, niin tämä on tärkeintä meidän sisämarkkinoillamme kansalaisten mukaanottaminen, siis kuluttajien ja yrittäjien mukaanottaminen ja hallinnon mukaanottaminen. Ja tällaisen foorumin järjestäminen tosiaan on hyvä idea ja toivon, että se voisi olla jatkuva hanke. Se äh, palvelisi meitä kaikkia ja totisesti toivon, että voisimme jatkaa vuosittain tällä samalla äh, linjalla. Joka tapauksessa uskon, että meidän täytyy jatkaa juuri näiden saavutettujen tämän saavutetun toiminnan etujen säilyttämiseksi ja kiitokset teille kaikille ja vielä lopuksi haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Kiitokset, kiitos tosiaan tästä, kiitos kommenteistanne. Varmaankin kerran kahdessa vuodessa kannattaisi tällainen järjestää, koska tässä on hyvin paljon työtä todellakin tämän hankkeen eteen tarvittu. Eh Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti haluaisin myös minä kiittää hyvinkin sydämestäni puolalaisia. Minä olen ranskalainen ja minä uskon, että me olemme nyt on, oppineet yhtä sun toista puheenjohtajakautenne aikana. Ranska on aina tietysti tässä nyt perustajajäsenenä o, o, o, vähän ikään kuin ollut hemmoteltu, ja, hemmoteltu valtio Euroopassa ja aika usein unohdetaan, mitä Eurooppa meille myös tuo, ja olemme vain arvostelleet kaikkea. Ei me kaikki välttämättä ole aina niin hyvää, mutta ei huonoakaan, ja kiitän teitä siitä, mitä olette sisämarkkinoiden eteen saaneet aikaiseksi. Olette suoraan meille opettaneet tiettyjä asioita, ja selvästi me vuoropuhelussa, yhteistyössä ja kuunnellen vieneet tätä asiaa eteenpäin, ja minä kiitän teitä siitä, että patenttiasiaa olette saanut vietyä eteenpäin. Nyt talouskriisin aikana pienet ja keskisuurit suuret yritykset erityisesti luovat työpaikkoja kaikilla meidän, kaikissa meidän valtioissamme ja tässä Euroopan potentiasiassa on nyt erinomaisella tavalla päästetty eteenpäin, koska sen pohjalta voidaan saada kasvua aikaisesti, aikaiseksi. Ja minä olen nyt esittelijä tässä ammattipätevyystekstissä. Kuten korostittekin sitä, niin sehän on kasvun ja markkinoiden ja myös työntekijöiden oikeuksien kannalta oikein tärkeä asia. Minä en ole tässä nyt tehnyt niin paljon teidän kanssanne työtä, työtä, koska direktiivi vasta tuli eilen esiin, mutta Tanska jo on laittanut sen omaan etusijalistaan ja listansa ja varmasti teemme sitten työtä sekä pohjoisen, etelän, idän ja lännen, lännen välillä. Te olette osoittaneet meille nyt tämän tien ja kiitokset siitä. Jatkamme varmasti työtä teidän kanssanne. Uh, Paljon kiitoksia ja roitavaa lopuksi. Olet varmaan viimeinen pohja. Kiitos. Haluaisin lisätä kiitoksen sanat Puolalle. Me odotimme, että isomaa kuten Puola tulee käyttämään ensimmäistä puheenjohtajuuttaan kaikki voimat yhdistääkseen puheenjohtajuuden taakse, ja näin kävi. Mutta myös Puolan MEPit kautta poliittisen kirjon voivat yhdellä äänellä, ja he edustivat Puolaa maana, joka on yhdistynyt ja tietää mennessä menossa. Arvostan tuota ja halusin onnitella teitä, että ette onnistuneet myöskään hallitusta romahduttamaan kauden aikana. Paljon kiitoksia teidän kommenteista. Puolen niitä. On ollut oikea ilo työskennellä teidän ja kollegoiden kanssa. Olemme onnistuneet monella alueella ja sama jatkuu Tanskan kaudella. Annan teille mahdollisuuden vastata, kuka halusi. Tymkieva ja Henslevska sitten. Kumpaan suuntaan mennä aluksi? ja tak naprawdę to Hyvät naiset ja herrat. Dodać. Mogę tylko bardzo, bardzo... Enpä tiedä, mitä voisin enää lisätä. Ainoastaan haluaisin kiittää kaikkia teitä näistä hyvin ystävällisistä sanoista. Erityisesti kiitän kaikkia niitä, jotka ovat oppineet Puolasta ja puolalaisista hyvinkin paljon puheenjohtajakautemme aikana. Kaikille meille ja varsinkin minulle on hyvin suuri etuoikeus kuulla nämä kaikki sanat, joten suuret kiitokset teille kaikille näistä kohteliaisuuksista. Me lupaamme jatkaa työntekoa asian eteen edelleenkin ja jatkamme varmasti sisämarkkinoiden kehittämistä myös tulevaisuudessa. Kuten jo sanoitte, elämme vaikeita kriisin aikoja ja meidän täytyy ähm, kehitykseen ja kasvuun pyrkiä kiinnittämään katseemme. Lopuksi tahtoisin toivottaa teille mitä parhainta joulua, oikein hyvää ja lämmintä joulua ja hyvää uutta vuotta. Mrs. Tonkin. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący, szanowni państwo. Te słowa nas rzeczywiście onieśmielają. Ale kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. olemme oikein iloisia kuullessamme, että olette pitäneet puolen kautta myönteisenä. Voin taata teille, että organisaationi, joka edustaa Euroopan kuluttajan asiaa, jatkaa herkeämättä työtä kuluttajasuojelun saralla ja EUn kilpailukyvyn parantamisen alueella. Well, thank you very much indeed for joining us. Uh, we reciprocate very much. Um... Kiitoksia, että tulit tänne paikan päälle ja kiitos toivotuksista. Totta kai hyvä, että on joulutauko kaikki tämän työn jälkeen. Ja näette, että me on myöskin erityislisäys täällä sisämarkkinakirjeessä, jossa on foorumista ja Krakovan julistuksesta vähän tietoa. Tässä teille mukaan yksi kopio tästä meidän lehtisestä ja jos teidän kolleganne ei ole kaikkia näitä nähneet, niin tuossa ottakaa eteenpäin sitä vaan. Jos muistaa meidän katsojien internetissä, jos haluatte saada meidän lehtisemme. Tänään ilmestyi uusi versio siitä, jouluversio. Tässä on minunkin lyhyt viesti, mitä me olemme tehneet ja mitä me tehdään ensi vuonna. Niin internetin sivulta voitte ilmoittautua tähän ja saatte tämän kopion siitä. Meillä on 1730 henkilöä tällä hetkellä saavat tämän lehtisen, todellakin suuri luku. Kiitokset. Sitten Penel Penju jatkaa tästä varapuheenjohtajana ja ottaa puheenjohtajan Nuijan käsiinsä, koska minä lähden tänne verkkovierailukokoukseen, toiseen kokoukseen. Etkä Rova Vanju, olkaa hyvä. Eh bien, nous allons continuer euh, nos travaux. Nyt jatkamme päivän työtämme ja siirrymme eteenpäin näiden verkossa tapahtuvien vaihtoehtoisiin riidan välineisiin ja myös äh, vaikutusten arviointiin. Sen siitä kuulemme komissiosta. Ja Jacqueline Minot on tässä vieressäni. Niin tuota Sanko pääosastosta. Kuulemme häntä. Ja meillä on myös samanaikaisesti käsitteillä tämä näiden vaihtoehtoisten riidanratkaisujen muuttamisen lisäksi tuo verkkovälit tuo muuttamisteksti ADR-direktiivi. Ja nyt antaisin puheenvuoron pääosaston edustajalle, sen jälkeen Louis Krekille, samoin kuin Rosa Tunille. Hän on juuri nyt poissa, mutta hän saapuu tänne kohta puoliin. Antaisin sen jälkeen myös varjoesittelijöille puheenvuoron, mutta Jacqueline Minor, olkaa hyvä ensiksi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, naiset ja herrat. Kiitokset, että komissio sai mahdollisuuden esitellä teille tämän, tämän äh, vaikutusarvion kahdesta ehdotuksesta, jotka hyväksyttiin 29. marraskuuta. Ensimmäinen käsittelee vaihtoehtoisia riidanratkaisuja kuluttajariidoissa ja toinen sitten verkkovälitteistä riidanratkaisua. Kuten tiedätte, nämä ovat avaintoimia, joilla lisätään kasvua ja vahvistaa luottamusta sisämarkkinoihin, erityisesti online-markkinoihin ja vasitenkin rajat ylittävissä transaktioissa. Uusien ehdotusten tavoite on tarjota kuluttajille käytännöllinen keino, kun heillä on ongelmia hyödykkeiden tai palveluiden tapauksessa toimittajan kanssa, kunhan toimittaja on Euroopan unionissa, missä tahansa tuote on, tai palvelu on ostettu kaupasta tai online ja palvelu luonteesta riippumatta. Me puhumme oikeus, oikeuslaitoksen ulkopuolella tapahtuvasta sovittelusta, mutta mikään sanotusta ei vaikuta sen enempää kuluttajan kuin myyjän oikeudesta sovitella asiaa oikeuslaitoksen puitteissa se mitä sanon pätee sekä ADRään että ODRään. Älä tee selväksi, että puhun erityisesti jommasta kummasta. Vaikka tuossa arvioin ensimmäinen osa on sellainen, että tarkastelimme nykytilannetta vaihtoehtoisessa riidan ratkaisussa, selvittelimme nykytilanteen ongelmia, tarkastelimme sidosryhmien mielipiteitä – Ja tämän valiokunnan ansiosta meillä oli ADRstä noin yhdeksän kuukautta sitten erittäin onnistunut kuuleminen. Tarkastelemme läheisyysperiaatteen soveltamista tällä alueella tarkkaan. Ja kuten yleensä, arvioimme politiikkavaihtoehtoja ja valitsemme sitten sen, joka on suosittuin ja arvioimme sen vaikutusta mikä on nykytilanne vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Tällä hetkellä on ainakin 750 erilaista vaihtoehtoista riidanratkaisutahoa EU-ssa. Tämä kävi ilmi komission omasta tutkimuksesta. Olen kuullut tuoreempaa tutkimusta, joka toteaisi, että tällaisia ADR-järjestelyitä olisi yli tuhat. Painottaisimme aluksi että vaihtoehtoinen ratkaisu on hyvin kirjavaa. Erot ovat suuret jäsenvaltioittain ja sektoreittain. Ja sillä on paljon erilaisia nimiä. Ranskaksa sitä kutsutaan mediation, välittäminen, koska mediation sovittelu ei ole välttämättä ADR englanniksi, se voi olla arbitraasi ja välitystuomioistuin toimintaa tai sitten konsiliaatiota sovittelua, jossa kolmas puoli pyrkii lähentämään kuluttajan ja myyjän suhteet. Se voi olla jonkunlainen kaupan sovittelulautakunta, joten vaihtoehtoisella rinnan ratkaisulla on monta nimeä jäsenvaltiossa. Olisi vain pieni liottelu sanoa, että kukin riidanratkaisujärjestely on omalla lajisensa, kullakin omat menettelynsä menettely voidaan perustaa. Ja tässä on jossakin maissa viranomaiset ovat luoneet ridaratkaisutahoja, jossakin ne ovat teollisuuden aloitteesta olemassa. Joskus kyseessä on yhteistyö kaupan sektorin ja kuluttajajärjestön kanssa tai julkisten viranomaisten kanssa, äh, jossa julkinen sektori sponsoroi jotain tahoa. Rahoitus on hyvin vaihtelevaista ratkaisujärjestelmän mukaisesti, tahon mukaisesti ja jäsenmaan mukaan. Jotkut ratkaisujärjestelyt ovat täysin teollisuuden rahoittamia, jotkut julkisen sektorin, joskus sekoitus molempia. On myös mahdollista, että rinnanratkaisutaho laskuttaa kuluttajaa riidan ratkaisusta. Alueellisen peiton suhteen jotkut järjestelmät ovat kansallisia, ne kattavat jäsenvaltion kokonaan. Jotkut ovat alueellisia, erityisesti jos kysymys on jäsenvaltioista, jotka ovat liittovaltioita, jotkut voivat olla paikallisia, kaupungin tai kunnan omia. Sekä sektorispesifiä ja että useamman sektorin kattavia sovittelujärjestelmiä on olemassa. Joten kaikki ovat erilaisia, mutta yhteisiä piirteitä on. Jotakin piirteitä, joita kaikki ne kattavat. Ensinnäkin on vapaaehtoisuus. Vaihtoinen riidanratkaisu on, toimii vain jos osapuolet ovat halukkaita ratkaisemaan ongelman. Joskus ää, halukkuus merkitsee, että on aina altis hyväksymään vaihtoehtoisen riidan ratkaisun. On mahdollista, että myyjät sitoutuvat hyväksymään jonkun sovittelutahon päätöksen kaikissa heidän ja asiakkaiden välisissä riidoissa. Vastakkaissa tapauksissa myyjät varaavat itselleen oikeuden päättää tapauskohtaiseksi, menevätkö ne vaihtoehtoiseen sovitteluun. menettelyn tulokset ovat luonteeltaan erilaisia joskus, ratkaisevat pakollisia, eli joskus jos sovittelu menee, joskus molemmat osapuolet, joskus myyjä on sitoutunut noudattamaan ratkaisua. Jos toista tapauksessa taas ratkaisu on suositus. Lopuksi voimme todeta, että harva olemassa oleva järjestelmä kattaa verkossa tapahtuvat ostokset. Eli e-kauppaan ei ole kovin soveltuja järjestelmiä. Monet käsittelevät verkkokauppaa, jos ne toimivat kyseisellä sektorilla, mutta erityisesti verkkokaupan keskistyneitä sovittelujärjestelmiä ei ole. Ja on myös niin, että vaikka on tuotteet ostanut verkkokaupasta, niin sitten tavallaan joutuu menemään tällaiseen kivijalkasovitteluun. Verkolla ei ole tarjolla mitään. Joten on yhteisiä piirteitä vapaaehtoisuus, se, että menettely on oikeuslaitoksen ulkopuolella, ulkopuolella ja mukana on joku kolmas osapuoli, vaikka kolmas osapuoli ainoastaan saisi kuluttajan ja kauppiaan kohtaamaan niin, että kommunikaatio toimisi paremmin, vaan myös todetaan, että sovittelu on nopeampaa, halvempaa ja ylipäätään yksinkertaisempaa kuin tuomioistuimen ratkaisu. Sekä kuluttajien että kaupanosten mielestä ne, joilla on kokemuksen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta, he, ovat, he suhtautuvat erittäin myönteisesti siihen. Joten arvioinnissa me voimme todetaan, että vaihtoehtoista riidanratkaisua käyttäneet olivat sitä mieltä, että se on mutkatonta, simppeliä ja saivat neuvoja riidanratkaisutaholta tai kuluttajajärjestöltä. Ja yrityksistä 73 prosenttia, kolme varttia. Lähes kolme yritystä neljäs, yrityksestä oli tyytyväisiä vaihtoehtoisen rinnan suhteen 82 niin prosenttia 80 olisi valmis käyttämään sitä uudelleen. Ja ylivoimainen enemmistö, 70 prosenttia sitä mieltä, että he mieluummin käyttäisivät ADR, kun menisivät oikeuteen. No mitä rajoitteita oli? Miksi me koemme, että tätä taustaa ajatellen olisi tilaa EU-tason toimille? Me huomasimme neljä päärajoitetta. Ensinnäkin aukot vaihtoehtoisen sovittelun katossa. Eli näitä järjestelmiä oli paljon, 750 000, mutta tämä ei mitenkään takaa, että useimmilla kuluttajilla olisi mahdollisuus kääntyä vaihtoehtoisen sovittelun puoleen. Riiden tapauksessa on sekä alueellisia että sektorittaisia aukkoja. Vaikutusarviossa me mainitsemme, missä silmäänpistävimmät aukot ovat. Teemme sen tekstissä ja liitteessä. Eli käytännössä kuluttajat eivät usein ratkaise kiistoja myyjän kanssa. Yleensä jos kuluttajalla on ongelma, kääntyvät boardin tai verkkosivustojen pariin, jolta he ovat ostokset tehneet, mutta jos tuo ei toimi, useimmat luovuttavat. He vain hyväksyvät, että takkiin tuli. Ja yksityiskohtaiset laskelmat vaikka arviossa antavat ymmärtää, että 0,4 prosenttia, että nämä tappiot vastaavat 0,4 prosenttia Euroopan BKTstä. Tämä rahaa, joita kuluttajat eivät pysty perimään takaisin, kun ostosten tapauksessa on ongelmia. Tämä on paha kuluttajille, mutta myös yrityksille, hyville yrityksille, koska tämä rahaa ja kuluttajat olisivat voineet käyttää muihin tuotteisiin ja palveluihin re- reaktiivisemmalta myyjältä. Mitä aukoihin tulee, me tiedämme, että rajat ylittävät toimet ovat ongelma. 90 prosenttia sovittelutahojen käsittelemistä tapauksista niin sähköisen kaupan tapauksessa 90 prosentissa ei löydy soveltuvaa kansallista sovittelutahoa. Toisekseen vaihtoehtoisen riidan ratkaisun tunnettuus on heikkoa. 30 prosenttia kuluttajista ei ole koskaan kuulleet ADRn olemassaolosta. He eivät tienneet, että tämä on keino tehdä valitus. 40 prosenttia yrityksistä on samassa tilanteessa. Eli lähes puolet eurooppalaisista yrityksistä ei tiedä sovitteluriidanratkaisujärjestelyistä, jota he voisivat hyödyntää. Kolmas ongelma oli riidan ratkaisun laatu. 98-2001 komissio hyväksyi suosituksia, jotka koskevat tietoja periaatteita, jotka meidän, joita meidän mielestä pitäisi soveltaa riidan ratkaisuun, kuten transparenssi, puolettomuus, tehokkuus. Nämä ovat ei-sitovia suostuksia Arviomme mukaan alle 60 prosenttia. No, noin 60 prosenttia ridaratkaisu ratkaisu järjestelmistä noudattaa niitä, joten tässä on merkittävä vähemmistö, joka ei näitä laatuperiaatteita noudata. Ja meillä ei ole mitään keinoja taata noudattamista. Toisekseen huomasimme, suositusten käyttäminen merkitsi sitä, että periaatteiden noudattamista ei seurattu. Mikään tahon ei tarvinnut varmistaa, noudatetaanko näitä suosituksia. Ja neljäs ongelma liittyy erityisesti rajat ylittävään e-kauppaan. Luvut ovat varmaan tuttuja teille. Niitä monotonisesti toistetaan, kun rajat ylittävästä e-kaupasta puhutaan. 40 prosenttia eurooppalaisista ovat tehneet ainakin yhden online-ostokseen omassa jäsenvaltiossaan mutta vain 9 prosenttia eurooppalaisista on ostanut hyödykkeitä tai palveluita verkkosivuilta, jotka sijaitsevat toisessa jäsenvaltiossa. Ja nämä luvut ovat aika muuttumattomia, vaikka kotoinen e-kauppa kasvaa, rajat ylittävä e-kauppa kehittyy erittäin hitaasti. On paljon syitä sille, miksi ihmiset haluttomasti ostaisivat Vaat toista jäsenvaltiosta. Kielellä on osuutensa brändien tunnettu se maine. Mutta yksi kolmesta eurooppalaisesta kuluttajasta uskoo, että on vaikeampi ratkaista ongelma, jos joku menee pieleen transaktiossa, joka tapahtuu toisen jäsenvaltion kanssa. Olisi vaikeampaa saada rahat takaisin, vaihtaa hyödykettä ja korjata se, jos se on ostettu jossain muualla EU-ssa sijaitsevalta verkkosivulta. Ja myyjien näkökulmasta tämä on vielä silmiöpistävämpää. Lähes 60 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä sanoo, että valitusten, valituksiin liittyvien ratkaisujen korkeammat kulut EUn ulkopuolella, sillä on torjuntavaikute ja se vähentää uusille, uusille markkinoille menemistä EU:ssa. Joten näin puutteet tunnistettiin. Kuten tiedätte, me pyysimme kaikilta sidosryhmiltä mielipiteitä. Meillä oli erittäin onnistunut kuuleminen parlamentissa ja yli 200 eri ryhmää ja sidosryhmää haki kuulemisen osanottajaksi. Lähes kaikki olivat samaa mieltä, että vaihtoehtoisia riidan ratkaisukeinoja pitää kehittää edelleen, ja ne tukivat EU-tason toimintaa. Niiden näkemykset estettiin yhteenvetona verkossa ja myös osana vaikutusarviointia. Sitten siirrymme tarkastelemaan läheisyysperiaatteen toteutumista. Minun varmaan pidä muistuttaa teitä, että EUn toimintaa koskevassa sopimuksessa tarvitaan, että EUn pitää ää, turvata kuluttajia taloudelliset edut korkean kuluttajasuojan tason saavuttamiseksi. Mä yhteisen tehtävistä. Komission mielestä tehokas vaihtoehtoinen sellainen ratkaisu luo epätasapainoa riitojen ratkaisussa kautta jäsenmaiden, erityisesti rajat ylittävien transaktioiden tapauksessa. Ja tämä luo myös esteen sisämarkkinoiden tehokkaimmalle optimaaliselle toiminnalle, erityisesti verkkokaupassa. Mä uskomme, että tehokas toimiva ADR-järjestelmä rajat ylittävälle ka- kaupalle pitäisi luoda – kansansa järjestelmän lisäksi. Ei ole mahdollista luoda rajat ylittävää järjestelmää, jolle ei ole kansallisen tason toimivia verkostoja. Johtopäätöksemme oli, että tarvitaan toimia EU-tasolla, jotta edistettäisiin yhtäläistä suojan tasaa kautta EUn kuluttajille yrityksille. Käyn vaihtoehdot nopeasti läpi. Ensimmäinen on, että ei tehdä mitään, että antaa olla ja antaa ratkaisujen kehittyä luonnollisesti. Ja lähtien niistä insentiiveistä, että komission suositukset luovat. Toinen vaihtoehto olisi, että jatketaan tällä ei-se tavalla linjalla, että päivitetään suosituksia – että täydennettäisiin tätä ehkä paremmalla tiedottamisella kuluttajien suuntaan ADRstä. Sitten oli vaihtoehtoina sitova juridinen väline, joka takaisi, että jokainen kuluttaja saisi laatusovinnon ratkaisua ja että he tietäisivät paremmin olemassa olevista järjestelmistä. Ja neljäs vaihtoehto oli luoda sitova oikeudellinen väline, eli sikäli samanlainen kuin kolmas vaihtoehto. Mutta no, tässä tapauksessa – tuon välineen kautta yhteisen EU-mallin luominen vaihtoehtoiselle riidanratkaisulle. Nämä olivat kolme ADR-vaihtoehtoa. Sitten tarkastelimme verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua. Jälleen samat vaihtoehdot. Yksi, että ei tee mitään. Kaksi, että käyttää ei-sitovaa välinettä, kuten suositusta. Kolme. Sitova instrumentti. joka muodoltaan olisi EU-tason ODR-verkosto, eli siinä olisi tällainen napa ja sitten siitä ulospäin sotautuvia antenneja. Ja sitten vaihtoehtona oli asetus, joka luo yhtenä sen eurooppalaisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun elimen. Tämä luomme tahon, joka ratkaisee ver- verkossa riitoja EUn tukemana luotu ja keskeinen riidan sovittelu. Mikä meistä loppujen lopuksi olisi paras lähestymistapa? Päätämme, että äh, jos ei puutu asioihin, niin asiat kehittyisivät, mutta paljon hitaammin ja epätyydyttävämmin kuin jos EU antaisi tulta purjeisiin. Tarkastelemme myös ei-sitovia välineitä, mutta totesimme, että niiden vaikutus tuskin olisi merkittävä. Ja eliminoimme myös neljännen vaihtoehdon, jossa olisi yhtenäinen ADR mallia yksi ODR-elin. Se ei täyttäisi läheisyys- tai suhteellisuusperiaatteita ja aiheuttaisi kohtuuttoman taakaa. Kummassakin tapauksessa valitsemme kolmannen vaihtoehdon sitova oikeudellinen instrumentti direktiivi ADRlle, joka tavoitteena on tarttua puutteisiin, peittoon ja laatuun ja täältä säädöksiä jotka luovat foorumin eurooppalaisille vaihtoehtoisille riidansavitteluille. joka on mallattu kansallisten tahojen mukaan. Tiedän, että tässä menee paljon aikaa, mutta yritän lopettaa tämän esityksen mahdollisimman nopeasti. Ja sitten kysymys, on kysymysten vuoro. Miksi tämä on oikea vaihtoehto? Tavoitteemme on ollut, että kuluttajalla olisi aina pääsy laatu riidanratkaisun pariin. Tämä on direktiivi ja asetus, se tarjoaa sen kuluttajille. Uskomme, että tästä tulee merkittäviä säästöjä kuluttajille. Jopa 20 miljardia euroa vuodessa. Uskomme, että euro- yrityksellä on paljon hyötyä ADRstä. Tämä kävi selväksi Krakovan Single market Forumilla. Tämä par- parantaa yritysten mainetta, pystyvät oppimaan palautteesta, jota saavat sovittelujärjestelmän käyneistä jutuista. Se ainakin rohkaisi, jolle pakota niitä reagoimaan paremmin kuluttajien ongelmiin. Toivottavasti niistä tulee paljon tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. eli eurooppalaisten yritysten kokonaissäästöt on vaikea arvioida. Mutta 1,7 miljardia minimi, mahdollisesti nousten 13, 13 miljardiin per vuosi. Nämä ovat kustannussäästöt suhteessa asioiden viemiseen oikeuteen – Tämä voisi myöskin säästää siitä, että ongelmat ratkaistaan ja, ja maine paranee. Tänä kustannuksista näitäkin jäsenvaltioita huolestuttaa ADR-tahojen luomisten kustannukset. No vaikka sanoa, mitä järjestelmän luominen maksaa. Se on vaihtoehtoisen rinnanratkaisun järjestelmän ulottuvuudesta sekä maantieteellisesti että käsitteellisesti kiinni. Joskus 100 000 euroa olisi perustamiskustannukset, mutta on muita vaihtoehtoja. Jos ajatellaan jotenkin jäsenvaltioiden isompia asia, oikeusasiamiehiä esimerkiksi rahoitussektoriin, oikeusasiamies maksaa yli miljoona euroa vuodessa. Luvut ovat sivuilla 46-47. Se, miten AD rahoitetaan, on jäsenvaltioiden päätettävää. Kuten sanoin, nykymallit ovat vaihtelevia. Kun kysymme yrityksiltä, niin 60 prosenttia niistä, joita asiasta kysyttiin, olivat valmiita osallistumaan rahoitukseen. Joten ADR-järjestelmän perustamiskustannusten lisäksi toinen kustannuserä yritykselle on informaatiovaatimukset, jotka mainitaan direktiivissä. Ne ovat kiertäluotaisia kuluja, joiden suuruus arvioidaan noin 850 euroksi per vuosi. Sen verran maksaa tämän tiedon lisääminen laskuihin, kuitteihin, verkkosivuilla. Kun yritykset joka tapauksessa vaihtavat papereita ja kaupallisia dokumentteja, niin enpä, emme usko, että kustannukset ovat merkittävät. Verkko verkkovälitteisen ratkaisun kustannukset maksaisi komissio. Se on komission velvollisuus. Mä uskon, että me maksaa noin 2 miljoonaa euroa ja vuotuinen ylläpito on noin 300 000. Ja sitten on myöskin kustannuksiin liittyviä kustannuksia. Lopetan tähän ruoapuheenjohtaja. Merci pour euh, toutes euh, ces... Kiitokset kaikista näistä tiedoista ja selostuksista. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita Euroopan kansalaisten kannalta. Ja varmasti sitten annamme myös edustajille ja esittelijöille puheenvuoron. Me aloitamme tässä Louis Krishistä. Hän on esittelijä ja sen jälkeen tuun jatkaa. Ja jos tosiaan Ilja Ivanovaa. Onko hän täällä? Eipä näytä, eikä Mitrokaan, mutta Luis edustaa sitten muitakin. Saatte vielä uudestaan puheenvuoron. Annan sitten vielä neuvoston puheenjohtaja ja valtion edustajalle puheenvuoron. Luis, sinä voit nyt aloittaa. Thank you, Madam Chair. I would like to be... Kiitoksia puheenjohtaja. Sen kiittää ensinnäkin tästä selkeästä esityksestä komission taholta. Tämä erotukset minun mielestäni ovat hyvä perusta sille, että kaikilla eurooppalaisilla on pääsy sitten laajaan ja hyvään ADR-järjestelmään. Kun pyrittiin 2011 tätä järjestelmään, niin komission jäsen Dalli teki tämän jälkeen hyvää työtä täyttämällä tämän lupauksen. Ja olemme kiitollisia, että komissio – ei, että ei, emme tee mitään vaihtoehtoa. Ja valiokunta on useamman kerran ottanut esille puutteet, joita tällä hetkellä on sisämarkkinoilla, jotka tämänhetkisen kriisin kanssa yhdessä ovat eurooppalaisen integraatioprosessin suhteen vaarantavia tekijöitä. Tämä johtuu myöskin siitä, että me myöskin väärää ja huonoa tietoa kansalaisille ja täytäntöpano ei toimi jäsenvaltioiden taholta ja myöskin EUn puitteistossa on puitteita. Sisämarkkinoilta puuttuu myöskin koordinaatiota. Tämänhetkinen hajautunut ADR-järjestelmä, se haittaisi markkinoiden toimintaa. Vaikka ADR-järjestelmä on käytössä, niin hyvin vähän kansalaiset tietävät näistä tai käyttävät niitä palveluja hyväkseen. Nyt on aika tehdä ADRstä automaattinen kuluttajan oikeusosuus. Ja näin tämä toisi lisäarvoa sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille. Tämän päivän ehdotukset ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Ja näen myöskin tässä tiedonannosta kyse, että liikeyritykset, heidän pitäisi ilmoittaa kyseisistä menettelytavoista ja järjestelmistä. adr järjestelmistä ei ole paljon hyötyä, jos ei kuluttajat tiedä siitä. Solvit-järjestelmä on myöskin hyödyllinen järjestelmä, räätylittäviä riitoja, mutta sitä on hyvin paljon tietoisuutta tällä hetkellä. Vaikka tietenkin kaikki osat ovat tässä mukana, mutta selvennystä tarvitaan. Raha, rahoitusasia on hyvin tärkeä ja sitä pitää vielä katsoa. Komissio ja jäsenvaltiot, heidän pitää taata että riippumatta siitä, miten tämä järjestelmä rahoitetaan, he toivat sitten riippumattomasti ja avoimesti. Tarvitaan myöskin turvalausekkeita, jotta voidaan estää se, ettei turhia kanteita tehdä, joka loukkaisi järjestelmän koskemattomuutta. Ja sen lisäksi tässä voidaan myöskin laajentaa päätösaikaa, koska päätös pitää tehdä. Meidän pitää katsoa, kuinka pitkä tämä aikaraja olisi sitten. Ja haluaisin komission mennä pidemmälle kuin pelkästään luoda kussakin jäsenvaltiossa toimivaltaisen viranomaisen pitäisi myöskin johtaa koordinointia, jakaa parhaita käytäntöjä ja jakaa tietoa. Toiveeni on, että meillä on sitten myöskin ryhmäkanteesta päätös lähivuosina, ja sitten yhdessä ADRn kanssa nämä muodostuvat yhteen, yhdessä toimenpiteen, joka luo luottamusta markkinoilla. Ja päät, päättääkseni puheenjohtaja, kyllä meidän pitää luoda luottamusta. Ja varmaankin sitä mieltä, että kuluttajien luottamus on talouden kasvun edellytys. Ja ADR-paketti kyllä antaisi toimivaltuuksia kansalaisille. Ja me olemme jonkun aikaa jo täällä toistaneet, meidän pitää luoda kansalaisen luottamusta. Nyt meidän pitää sitoutua tähän aloitteeseen ja luoda vähimmäis ADR- ja ODR-määräykset tähän uuteen sisämarkkinajärjestelmään, ottaen huomioon olemassa olevat ADR-järjestelmät jo tietyissä jäsenvaltioissa. Odotan innolla keskustelua tulevina kuukausina ja että luomme ADR-järjestelmä, joka on hyvä kuluttajille ja liikkeenharjoittajille ja joka sitten myös luo sisämarkkinoista todelliset sisämarkkinat. Kiitoksia. Merci. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rosa Tun, olkaa hyvä. Thank you very much also. Kiitokset. Kiitokset myös esittelystä. Ja tosiaan onnittelua, onnittelut Rova Minörille ja koko hänen tiivilleen näyttää siltä, että tässä on otettu oikea askel eteenpäin ja minäkin katson tulevaan ensi kuukauden tule yhteistyöhön teidän kanssanne ja ADRstä erityisesti. Ja me varmasti teemme yhteistyötä tiiviisti koko komission tiimin kanssa. Eli tämä on hyvin jännittävää aikaa. Minä olen myös samaa mieltä siitä, että tiedot, joita olemme saaneet näistä välineistä, pitäisi välittää paremmin kuin järjestelmästä, joka meillä nyt on olemassa. Sähköistä kauppaa ei käytetä riittävästi sen potentiaalia vastaavalla tavalla ollenkaan ja on paljonkin taloudellista kehitystä sen takia jouduttu menettämään. Ja jos katsomme tätä UDR-asetusta ja jos sitä pitäisi nyt käyttää ainoastaan kansalaisten puolella, mutta vai myös liike-elämän puolella? Onko kyse siis business to business puolesta vai pelkästään kansalaisasiakkaisiin koskeva liittyvästä liike-elämän toiminnasta? Tämä on hyvin tärkeä kysymys Tämä on meidän viimeinen iltamme ennen joululomia nyt täällä. Ehkä on kuitenkin hyvä nyt aloittaa tätä keskustelua nyt jo ja miettiä asiaa sitten joululomalla voidaksemme ensi vuoden alussa palata asiaan uusin purjein. Mainitsitte sen, että olette ryhtyneet konsultointiprosessiin ja 200 eri ryhmää vastasi tähän. Ja täällähän puhutaan paljon eri tiedoista, kuinka monta eri yksilöä tähän vastasi ja tehtiinkö tämä 20, 23 kielellä vai oliko se ainoastaan komission tyyliin yhdellä tai kolmella kielellä. Tämä tiedonantojärjestelmä on sen verran merkittävää, että meidän täytyy tehdä sen eteen kovasti työtä, erityisesti jos halutaan käyttää uusia keinoja ja jos haluamme todellakin kansalaisten ymmärtävän, että he, heidän elämäänsä halutaan helpottaa, ja eikä kyse ole vain siitä, että tässä tuodaan heille uusi taakka niskaan. En halua nyt mennä tässä mihinkään teknisiin yhteisko- yksityiskohtiin sen kummemmin, koska ymmärrän, että jatkamme keskustelua myöhemmin kunnolla sitten, kun myös ADR pääsee eteenpäin työssänsä. ODR hän suoraan liittyy menestykseen, ADR-menestykseen, joten nämä työt liittyvät toisiinsa ja nyt päätänkin tähän. Kiitokset. Kiitokset. Ivanova ei olekaan paikalla, joten Schwab EPPstä, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja käyttää. Luulen, että tämä on väärin käsitys. Ei herra Erova Ilonova ole tässä paljon sitten, vaan herra Mayer. Ja ehkä, oikeastaan tässä ehkä että Parvanovaa tässä, liberaalilta. Ja mutta hän on täällä paikalla tämmöinen varjo, sitten antaa hänellä puheenvuoron nyt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ole pahoilla, meillä on täällä tärkeää vierailu ryhmiä, meidän pitää käydä huoltamassa niitä ja sitten taas tulen takaisin tänne. No meillä nyt on direktiiviehdotus ja olemme oma-aloitteesta mietinnöstä päässeet jo eteenpäin. Ja näemme, että tässä meidän ehdotuksemme on kuluttajille ja elinkeinoelämälle hyvä mahdollinen ratkaisu. Mutta tärkeää on, että luodaan vapaaehtoinen järjestelmä. Tästähän puhuttiinkin edellisen valtion taholta. Tämä pitää olla nopea ja edullinen ja sen pitää olla eurooppalainen järjestelmä. Sen lisäksi tämän järjestelmän pitäisi näitä teknisiä kysymyksiä, jotta ne ovat sitten yhdenmukaiset kaikissa jäsenvaltioissa, ottaa huomioon, ja eikä myöskään unohtaa niitä 750 olemassa olevaa järjestelmää ja poistaa niitä, vaan ne pitää jotenkin integroida teknisellä tasolla tähän mukaan. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa vielä kerran ja vielä kerran, että mainitaan, että tämä ryhmäkanneasia, joka mainitaan tässä yhteydessä, niin se ei ole mitenkään yhteydessä vaihtoehtoiseen riidaratkaisuun, Toinen on tuomioistuimenettely ja toinen on tuomioistuimen ulkopuolinen menettely, joten tässä on ihan toisenlaiset vaatimukset kyseessä. ADR on tällainen tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisumenettely. Ja mitä tulee sitten komission ehdotukseen, tässä on vielä muutamia asioita, pitää, joita pitää katsoa. Miten voidaan taata laatu konkreettisesti miten tapahtuisi sitten valvonta, mitä komissio ehdottaa, miten voitaisiin se käytännössä ottaa huomioon, miten se käytännössä toimisi. Seuraamus jäsenvaltioita kohtaan, jos direktiiviä rikotaan. tämä kysymys on vielä vähän avoin. Minun mielestäni tämä kysymys ei ole vielä ratkaistu. Ja sitten myös tuki jäsenvaltioiden taholta, kun etsitään tällaisia vaihtoehtoisia ratkaisuelimiä, niin tämän pitäisi olla sellaista, että se lyö ristiriitaa, se itse jotain uusia riidanratkaisuelimiä. Tämä ei saa liian kallista. Sitten sen lisäksi rahoitus. Järjestelmän rahoitus pitää selvittää kaikissa 20 jäsenvaltiossa. Ja erityisen tärkeää on myös kysymys se, että miten voimme lisätä järjestelmän käyttöä ja hyötyä. Vaihtoehtoiset riidanratkaisuehdotukset ovat potentiaaliltaan hyvin, hyvin suuria oikeastaan. Tämä potentiaali pitää vain käyttää kuluttajien suhteen hyväkseen. Haluaisin painottaa aina, kun erityisesti puhutaan asioista, niin kuluttajien pitää tietää mahdollisuuksista – Eli pitää luoda asiaan liittyvä tiedotuskampanja, ei pelkästään tietoa, vaan yleisesti annettaisiin että asioita tällä tavalla ohi, vaan oikea tiedotuskampanja on välttämätön. Toisaalta komission taholta, mutta myös jäsenvaltioidenkin pitää kantaa kortensa kekoon. Sekä komissio että jäsenvaltiot joutuvat toimimaan tässä, sillä eihän paraskaan menettely meitä auta, jos kunhan tunne sitä. Kuluttajien ei pidä pelkästään tiet- pidä tietää, mitä ADR tarkoittaa, vaan pitää myöskin tietää, miten he voivat käyttää järjestelmää. Voiko kyseinen yritys osallistua siihen ja kuinka siihen on pääsymahdollisuus. Pelkkä tieto ei riitä, vaan pitää antaa myös konkreettinen tiedotuskampanja ja sitten ne asiat, jotka on hyviä, vaikka koko pieniä kanteita koskeva oikeusjärjestelmä. Tämäkin on hyvin vähän tunnettu, vaikka se oli kaksi vuotta ollut voimassa tämä järjestelmä. Jos te menette sitten tuomioistuimeen, niin jokaisessa tuomioistuimessa pitäisi olla tällaiset lomakkeet olemassa. Niitä ei ole siellä, ei Saksassakaan. Jokaisessa tuomioistuimessa pitäisi olla yksi henkilö, joka tuntee nämä asiat, joka voi auttaa kuluttajia. Niin lukee lainsäädännössä ja näin tarvittaisiin. Mutta Saksassakaan kahden vuoden jälkeen tällaisia henkilöitä ei löydy mistään. Ja sitten kun kysyin oikeusministeriöstä asiasta, niin he sanoivat, että joo, kyllä tämä laitettiin kiertokirjeeseen mukaan. Kyllä tuomioistuin pitäisi lukea tämä ja toimia tämän mukaisesti, mutta mitä ei tapahdu. Ei Saksassakaan. Emme ole yhtään parempia kuin muutkaan. Joten tämän takia minun vaatimukseni on se, että tiedotuskampanja pitää tehdä ja pitää sitten tarkastaa, onko se tehty paikan päällä. Lopuksi on tärkeää tiedotuskampanjoista ja kaikista ilmoituksista huolimatta pitää, pitää mielessä, että se on vapaaehtoinen järjestelmä ja pitää olla niin, että päätös, kuinka sitten onkin, onko se tuomio tai vai päätelmä vai mikä se sitten mahtaa ollakin nimeltään, niin sillä ei saa olla oikeudellisia velvoitteita, siis sitoumuksia, vaan jäsen, kuluttajille pitää olla mahdollisuus, kuten kaikissa oikeusvaltioissa näin on, niin on, tämä ei saa olla oikeudellisesti sitova päätös, vaan pitää aina olla mahdollisuus mennä vielä sitten melkein tuomioistuimen pariin ja tarkastaa asia vielä siellä. Tästä ei direktiivissä puhuta vielä, ja tämä pitäisi selventää vielä. Tässä minun tämänhetkiset kommenttini ja olen vakuuttunut, että esittelijät ja varjoesittelijät tulevat tässä kysymyksessä tekemään hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Alors, je vais donner la parole. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle Mitro Revo ei ole paikalla, joten Luis varmaan hänen puolestaan puhuu. On behalf of Mr. Repo, no? Yeah. Siis Revon puolesta. Votre nom personnel aussi? Ihan omissa nimissä. Ei. Herra Repo ei, ei pääse paikalla Puhun hänen puolestaan. Luen hänen ottejaan itse asiassa. Hän pitää, toivottaa lämpimästi tervetulleeksi komission ehdotukseen. Hänen mielestään e-markkinat ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi ja ylittävät kansalliset rajat. Kuluttajat mieltävät rajat ylittävää e-kauppaa riskaabelina, koska riitoja ei voi välttämättä ratkaista. Tämä haittaa e-markkinoiden syntymistä Repo sitä mieltä, että kaikki toimet digimarkkinoiden luottamuksen kasvattamiseksi ovat tärkeitä. Joten tämä äh, online formuloiminen verkkokauppaan ja vaihtoehtoista riidanratkaisukennot siellä ovat tervetulleita. Tässä pitäisi olla yksi piste, jossa valitukset jättää kaikilla EU-kielillä ja kustannuksitta. Täytyy myös tarjota kaikilla osapuolilla riittävästi tietoa järjestelmän toiminnasta, jotta kuluttajat ja, ja myyjät tuntisivat sen. ODRlle on kuluttajan näkökulmasta jotakin avainhaasteita. Ensinnäkin tarvitaan selkeitä sääntöjä siitä, minkälaisia ongelmia verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta voidaan ratkaista. Sitten on tekninen saatavuus, heikommassa olemassa olevien ryhmien äh, osallistumismahdollisuudet, korkealaatuinen äh, tietosuoja ja sitten äidinkielen käyttämismahdollisuus. Tiedon ja avun tuon saaminen omalla kielellä, hinnoittelu, ilmaisuus, vs. halpa ja sitten neutraalius eri vaihtoehtoisten riidanratkaisukenen välillä. Herra Repo on avoin mulle mielipiteille ja on valmis työskentelemään äh, esittelijöiden ja muiden varjostelijoiden kanssa. Ja nyt Grossman, olisiko hankalaa teille, että herra Schwab puhuisi ensin, koska hänen täytyy poistua. Anteeksi, herra Schwab. Minä huomaan, että täällä pitää lähteä. Kiitoksia, puheenjohtaja kollega Mayer totesi jo ihan tärkeitä asioita. Vapaaehtoinen, eurooppalainen, nopea. Minä vaan painotan tässä, mitä hän totesi tähän tunnettavuuteen. Niin, todellakin en, tässä ei ole mitään yhteyttä sitten ADRn ja ryhmäkanteiden kanssa. Mutta kuitenkin on tärkeää, että kuluttaja – että kuluttaja tietää, että mitä mahdollisuuksia on olemassa. Ja näemme aina, että tästä vapaaehtoiset ridanratkaisu menetelmät ovat hyvin vähän tunnettuja, mutta enemmänkin kuluttajalle ja yrityksille halpoja ratkaisumahdollisuuksia ilman tuomistuja, tuomistumenettelyä. Saksan liittopäivät löyvät oman järjestelmänsä, jossa on tällainen tavallaan asiaratkana tuomari mukana. No tämäkin saattaa olla yksi mahdollisuus. Ja se, mutta riippumatta siitä, mitä on järjestelmä valitaan, onko ODR vai ADR, niin luottamus pitää luoda. Miten voimme luoda direktiivi tai järjestelmän, että kuluttaja luottaa siihen, että hän myös käyttää sitä. hän pitää tietää sitä, mutta pitää myöskin luottaa siihen. Totta kai myöskin tuomistumenettelyssä voidaan tämän jälkeen vielä asia tarkistaa tämän jälkeen, mut koska muutenhan tietenkin menetelmää käyttäisi, jos tämä päätös olisi sitova. Niin sitten toteaa siihen, että no niin sitten minä en varmaankaan kannata järjestelmään mennä suoraan tuomioistuimeen. Totta kai tämä on enää, tavallaan ennakkoaskel tuomioistuimenettelyyn mennessä. Jokainen voi käyttää tällä tavoin omia oikeuksia myöhemmin myös hyväksi. Tämän takia pitäisi monessa menettelys, molemmissa menettelyissä miettiä sitä, miten voidaan vahvistaa kuluttajan luottamusta, että hän käyttäisi tätä järjestelmää. Tämä ottaisi painetta pois tuomioistuimilta ja tällä tavoin myöskin kuluttaja saisi oikeutensa läpiviedyksi. Tämä on tärkeää ODRS ja ADRS. Verkkovälitteisessä menettelyssä on niin tärkeää, että toimii myöskin sisämarkkinoiden puolesta. Jos saamme tämän järjestelmän toimintaan, niin tällä tavoin ylittävät toimet varmaankin kehittyisivät. Tällä tavalla se, mikä tällä hetkellä ei toimi, toimisi paremmin. Ja tämä tavallaan täydentäisi sisämarkkinoita. Ja näin voitaisiin myöskin katsoa, että on olemassa mahdollisuus siis verkkovälitteisesti katsoa ongelmia yritysten kanssa. Että voitaisiin myöskin vaikka verkko välitteisesti saada oikeutensa ja ongelmansa esille, jotta mä on nopeasti, sitten voidaan saada korvaus. Tässä minun kommenttini. Minä pidän molempia menettelyjä tärkeinä, että luodaan kuluttajille luottamusta eurooppalaisiin sisämarkkinoihin, ja tämän takia pyytäisin, että ne, jotka valmistelevat asiaa, siis varjoesittelijät myöskin, niin kuinka voimme, voimme herättää niin paljon luottamusta tässä menettelytavassa, että Ramajer myöskin tietää tämän, että kuluttaja sitten näkee mahdollisuuden tässä lähteä mukaan ennen kuin hän menee sitten tuomioistuimen pariin. Kun me puhumme sitten ryhmäkanteesta, me varmaan keskustellaan tästä aika pitkälti vielä siinäkin vaiheessa, että hänkin kuluttaja katsoo, missä hän saa parhaiten oikeutensa läpiviedyksi ja että myöskin sisämarkkinat toimivat samalla. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan myöskin minäkin sanoa sana sen. Teen sen mielelläni. Ja se, mitä kollegat Huun ja Maija ovat todenneet, voin tukea niitä tietenkin. En toista sitä tänään. Mutta minusta tämä on suuri askel komission taholta, että tämä direktiivitiedotus on tehty perusteellisesti ja pitkällä aikavälillä ja myöskin tämä on neuvostossa otettu esille. Ja monet yksityiskohdat tässä ehdotuksessa ovat meille jo tuttuja, koska asia on käsitelty pitkään, ja tämä on hyvä asia. Ja toiseksi, tämän laajan perustyön pohjalta varmaankin voidaan nopeasti käsitellä asia valiokunnassa. En tiedä, komissiolla on suunnitelma, että maaliskuun mennessä tämä asia olisi käsitelty. No, uskon, että molemmat esittelijät voisivat tänään jo tehdä aikataulun keskustelu, että me tiedämme suurin piirtein koska ja milloin asia etenee ja koska voimme odottaa konkreettisia ehdotuksia mietintöihin liittyen. Ja sitten kolmanneksi. Tärkeä askel tässä asiassa on myös se, että onnistummeko todellakin tämän Euroopan talouselämän mukaan tähän, että näkyvät tämän erotuksen sellaisena, joka tukee heidän etujaan. Tähän liittyen meidän pitää tehdä vielä muutamia muutoksia erotukseen ja monessa kohtaa vielä tehdä vakuuttelevaa työtä. Sillä tärkeää on se, että mikä herra Mans Peter Mayer tämä mainitsi aikaisemmin, tämä toimii vain silloin, että jos on tietoa järjestelmästä ja kyseistä elimistä, jotka toimivat tässä. Meillä on monia esimerkkejä siitä menneisyydessä, kuinka tämä voi olla toimimattakin. Tämän takia pyytäisin, että komissio tekisi vielä hartia voimin töitä sen eteen. Toiveeni on se, että tämä rakentava keskustelu, jota käydään nyt esittelijän ja varjoesittelijän kesken, voitaisiin jatkaa nopeasti. on tällainen fast track menettelytapa. Ja Rova Kepert, ikävä kyllä täällä ei ole paikan päällä, mutta uskon, että me pitäisi pyrkiä nopeasti eteenpäin asiassa. Ja tavoitteena olisi se, että tämä olisi täysistunnossa ennen seuraavaa kesätaukoa. Ja että teemme todellakin yhteistyötä. Todellakin valmistauduin tähän tämän päivän keskusteluun, koska muut eivät ole puhuneet teknisistä asioista, niin en minäkään sitä tehdä sitä oikein tänään. Meillä on parikymmentä asiaa tässä vielä, jossa minusta voidaan miettiä vielä parannuksia lainsäädäntöön, mutta mä muuten tammikuussakin, kun saamme aikataulun eteemme. Kiitokset komissiolle, että vaikutusten arvioista kerrottiin näin laajan. Tämä oli alussa vähän vaikeaa, mutta haluan todeta, että nyt minulle tuli selväksi, että tämä hetkinen ehdotus on kaikkein edullisin näiden monen politiikan vaihtoehdon keskeltä, mutta ei tietenkään ilmainen. Joten nyt tarkoituksena on työstää sitä, että tämä ehdotus loppujen lopuksi on sellainen, että pelkästään kuluttajat, vaan myöskin eurooppalainen teollisuus hyötyy tästä. Ja tämän takia on hyvä, että komissio esitti myöskin oman analyysinsä asiasta, mutta en nyt tee mitään yksityiskohtaisia kommentteja tässä vaiheessa vielä. Kiitokset Schwab. Haluaako joku muu vielä paikalla olijoista sanoa jotain? Ilmeisesti ei, joten sitten puheenvuoro Puolalle. Pavel Sagai, olkaa hyvä. Juuri tässä Äsken kaikki ylistimme Puolan loistavaa puheenjohtajuutta, eurooppalaista visiota ja niin poispäin. Tämä on hyvin tärkeä asia kansalaisillemme. Tästä on keskusteltu työryhmässä 13. ja 14. päivä joulukuuta. Ja nyt annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun täällä ensimmäistä kertaa. Joten haluaisin myöskin kiittää teitä, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, jäsenet. Olemme täällä keskustelemassa riidanratkaisusta ja olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa – puolella on tarttunut ADRään ja ODR, niin että se etensi neuvostossa. Ja hal- ensimmäinen kuuleminen tästä lainsäädännöstä on pidetty. Me haluamme tämän lainsäädännön tulla tulevan mahdollisimman nopeasti hyväksytyksi ja haluamme siis lähestyä yhteistyötä neuvoston parlamentin kanssa. Yhteistyö näyttää toimivan oikein hyvin. Ja lyhyesti sanoisin, että neuvostossa Käytämme kolme työpäivää. Käsitellään aihetta. 29. marraskuuta aloitimme työn. Silloin meillä oli ensimmäinen mielipiteen vaihto. Terva puheenjohtaja totesi 13.14. joulukuuta. Meillä oli syvällisempi keskustelu. Ja meillä oli myöskin keskustelu vaikutusarvioinnista. Ja haluaisin lämpimästi kiittää komissiota, että kertaa rohkeasti vastasivat hyvin vaikeisiinkin kysymyksiin. Kysymyksiä jäsenvaltiota ja komission Vastaukset auttavat meitä ymmärtämään paremmin asetusten tarkoitusta. Sanoisin, että me olemme myöskin hyvin alkuvaiheessa. Yksi tästä jäsenvaltioiden kannat ei ole mitenkään lukkoon lyöty. Keskustelu oli hyvin alustavaa. Kysymyksiä myöskin Mutta meidän tarkoituksemme oli mahdollistaa se, että jäsenvaltiot kykenevät oppimaan koko uudesta järjestelmästä tai ymmärtämään verkkovälitteisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun tähän ei verkkoavusteiseen riidanratkaisuun. Me halusimme tarjota jäsenvaltiolle mahdollisuuden – oppia mahdollisimman paljon komissiolta. Ensimmäinen vaikutelmani on, se valtiot suhtautuvat ajatukseen myönteisesti. Meillä ei ollut kielteisiä mielipiteitä mikä on lupa hyvää neuvotteluiden jatkolle. Jostakin kysymyksistä täytyy vielä keskustella. Molemmat äh, ehdotukset ovat innovoivia EU-tasolla, joten täytyy jatkaa keskusteluja erityiskysymyksistä. Ja mitä näihin erityiskysymyksiin tulee, te jo tarttuitte niihin. Puhumme sovellusalasta kummankin erityksen suhteen. Kysymys oli siitä, mitä aloja pitäisi kattaa, mitä ei. Puhumme informaatiovaatimuksista, yritysten tarpeista – on myös siitä, miten nämä, tämä lainsäädäntö liittyisi olemassa oleviin rinnanratkaisuelimiin jäsenvaltioissa. Ja neuvostossa keskustelimme myöskin ADRn ja ODRn kustannuksista jäsenvaltioissa. Tiedämme, että jäsenvaltiot joutuvat jossain määrin kantamaan näitä kustannuksia. Jäsenvaltiot olivat kiinnostuneita tietämään, millaista taakkaa komissio ajatteli. Näihin kohtiin me tartumme keskustelussa. Vielä kiittäisin valiokuntaa kovasta työstä. Pikemminkin komissiota kovasta työstään ehdotusten luonnostelussa ja toivon kollegoille Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakausilla astetta etenemisen vauhdista riippuen. Tavataan heille hedelmästä työtä ja neuvotteluiden nopean loppuun saattamista Euroopan parlamentin erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Merci. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ei sitä voi liikaa toistella komission toimintaa tässä näissä kahden asetuksen osa eteen. Me voimme nyt molempia asetuksia ylistää ja yksityiskohdat, yksityiskohtien käsittely ei koskaan ole helppoa, mutta nyt antaisin puheenvuoron komissiolle, joka varmasti vastaa kysymyksiin. Ja tässä varmasti nyt saamme tietää enemmän aikataulusta ja myös itse asetuksen täsmennyksistä. I should perhaps make clear. Kiitoksia. Pitäisi ehkä tehdä sitä, mutta myöskin, meillä on myöskin miespoisikin kollegoita, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä tässä erotuksen valmistelussa, mutta on tällä hetkellä takana istumassa. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuvat keskusteluun. Ja myös nämä, nämä keskustelun aikana monet asiat tietenkin vaativat lisää puintia vielä, mutta kai tulevan keskustelun kohteena sitten pyrin vastaamaan tärkeimpiin kysymyksiin, mutta emme nyt mikään yksityiskohtaisesti, teknisesti niitä käsittelemään. Sekin konsultaatio. Voin todeta, että tämä, tämä oli siis kuuleminen, joka käytiin 22 kielellä. Kaikilla 22 kielellä. Niin kaikilla yhteisön kielillä siis. Mutta vastaukset teidän kysymykseenne meillä oli kuusi vastausta kansalaisilta, 32 vastausta kuluttajajärjestöiltä, jotka saattavat ehkä puhua sitä kuluttajien puolesta. Ja suurin eh, vastausryhmä oli just neljä mm, yrityslaitoksen edustajaa. Ja tämä todellakin on se, että kun tähän saadaan nyt myöskin yrityselämän tuki taakse, kun luetaan nämä vastaukset me saimme, niin suurin osa heistä tuki ADR-järjestelmää. Ja tämä tulee esille myöskin Business Europein tekemään lehdistötiedotte, jossa puhutaan tästä hyväksynnästä ja siinä toivotaan se tervetulleeksi. Business Europein pääjohtaja totesi, että ADR ovat win-win tilanne molemmille sekä kuluttajille että liikelämälle. Näiden erotusten hyväksyminen on tärkeä askel sen tiellä, että luodaan kuluttajien luottamusta, työpaikkoja ja kasvua. On hyvä, että meillä on liikelmä takanamme. Eli tämä ei siis jaa mitenkään näitä kahta eri leireihin. Ja monet jäsenet puhuvat täällä tiedotuksen tärkeydestä. Olemme ihan samaa mieltä tästä. Tiedotus on tärkeää. Pitää tehdä kuluttajat tietoisiksi mahdollisuuksista, joita tällä direktiivillä ja asetuksella on heille. Ja pyrimme myöskin asettamaan paljon ponnistelua tiedotukseen, mutta nämä ovat asia lisätoimenpiteet tehdään sitten myöhemmin lainsäädäntömenettelyn jälkeen, kun, kun on hyväksytty ja adr ovat jo voimassa. On tärkeää, että myöskin näissä ehdotuksissa itsessään me annamme vastuuta myöskin kaupan toimijoille – jotta voit kertoa mekanismista myyntihetkellä, että mikä ADR on mistäkin kiistasta vastuussa. Tämä on sitten kuluttajille selkeä, siis myyjille selkeä kannustin osallistua täysin näihin ADR-järjestelmiin ja käyttää niitä, koska kuluttajat tietävät järjestelmistä. He tietenkin pyytävät sitten myöskin ja tiedot näistä asioista ja käytöstä näiden adr järjestelmien puoleen tarvittaessa. Tällä tavoin myöskin voidaan sitten rohkaista liike-elämään osallistuvan adr järjestelmää Herra Mayerin kysymykseen. Meistä on tärkeää, että me tulemme mahdollisimman pitkälti voimaan jo olemassa olevat ADR-järjestelmät. Jos on olemassa on toimimaan jo, niin emme aikoneet muuttaa sitä tai rakentaa uudesta järjestelmää. Jos ei se toimi, niin sitten tekemään korjaa sitä. Suurin osa ADRistä on jo tyydyttävällä tavalla toiminnassa, niin kun direktiivi vaatii, joten ei mitään syytä epäillä, etteikö suurin osa tällä hetkellä olevista ADR-järjestelmistä noudattaisi direktiivivaatimuksia. Jotkut näistä ehkä vaativat rukkausta, mutta ei tuskin kovinkaan paljon. Yhtä lailla pääsy oikeuden piiriin, siis tämä perusoikeus, joka koskee sekä elinkeinonharjoittajia että kuluttajia on ollut johtavana ajatuksena valmistelussa, joten pyrimme kaikissa vaiheissa takaamaan sen, että kuluttajat tietävät asiasta ja käyttävät hyväksi järjestelmää, ODR- ja ADR-järjestelmää. Ja ettei missään nimessä tämä haittaa sitä kuluttajan oikeutta mene missä tahansa vaiheessa käsittelyä sitten tuomioistuimen asian kanssa. Herra Rebon Revon kommentteihin pääsyyn liittyen. Erityinen tärkeys sen suhteen, että pitää päästä ODR-järjestelmään mukaan äidinkielellä ja saa tukea äidinkielellä. No tämä on tärkeä asia meillekin. Totta kai meidän pitää ottaa huomioon tämä sitten, kun luomme ODR-alustaa. Mutta tarkoitus on se, että kuluttaja voi toimia sitten omalla äidinkielellään siellä. Ja ODR tukijat ovat sitten mukana tässä antamassa tietoa ja tukea äidinkielellä. Tämä on yksi syy, minkä takia ODR tukioitetaan mukaan tähän järjestelmään, on se, että helpotetaan kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välistä viestintää jäsenvaltioiden välillä. Ja muut asiat, kun tulevat täällä esille, laatuperiaate, Totta kai olemme valmiita katsomaan laatuperiaatetta ja katsoa, että ne ovat oikein asettuja ja, ja kattavia. Mä olen ajatellut tässä äh, suosituksia, mutta ehkä niitä voidaan vielä parantaa. No niin, eli rahoitus. Rahoitus on tärkeä kysymys tulevissa keskusteluissa. Neuvoston työryhmä pyysi meitä jo tarkemmin määrittelemään rahoituskysymyksiä vaikutusten arvioinnissa. Ja jos me teemme näin, niin totta kai me kerromme sitä tästä tälle valiokunnalle myös. Sitten valvonta ja seuraamukset. Tästäkin oli kysymys. Meistä on tärkeää tässä jonkun tapaista valvontaa mukana. Se voitaisiin vaikka jäsenvaltioiden taholta, että voidaan taata, että ADR toimivat laatuperiaatteiden mukaisesti. Seuraamukset direktivirtuksessa ovat vaikka suppeita. He liittyvät siihen, jos ei tietoa anna tarpeeksi, tai sitten korvausta. Yhteislainsäädäntöjä teki kuluttajansuojadirektiivi vastaavanlaiseen, yleisiä korvausmahdollisuuksia tiedon välityksen suhteen, jos ei tietoa anna tarpeeksi. Että tämä riittää meidän mielestämme. Sitten on myöskin seuraamus niille ADR-toimijoille, jotka eivät onnistu ilmoittamaan toimintansa sisällöstä valvontaviranomaiselle. No, tämäkin on aika standardi muotoilu ja direktiivin mukainen. Varmaankin vastasin kysymyksiin, mutta uskon, että tässä on paljon keskustelua tulevassa, tulossa myöhemmin. Joten kiitän valiokuntaa ajastanne. Ja haluan kiittää myöskin puheenjohtajavaltio Puolaa siitä, että olet uhranneet niin paljon aikaa tähän asiaan. Ja se on saanut hyvän alun neuvoston keskusteluissa. Tiedämme, että täällä on vielä vaikeita kysymyksiä ja tiedän, että meidän pitäisi katsoa niitä vielä, mutta uskon, että onnistumme tässä lähikuukausina. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Merci. Kiitokset. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron Harborille joka on saapunut taas takaisin tänne saliin. Kertoisin teille aikataulusta, alustavasta aikataulusta. Lopullisen asiakirjan varmaan saamme myöhemmin Malcolmin vastuulla. Tässä toimin 24. tammikuuta koordinaattorin kokouksessa tätä käsitellään. Tämä on aika tiukka, mutta katsotaan nyt siis ai- tarkistus Tämä täytyy lähettää käännettäväksi kolmas päivä helmikuuta viimeistään ja sitten asiaa käsitellään hetkinen. Onko se liian aikaisin? No, le calendrier a Aha, aikataulu on siis muuttunut, selvä. Niin kerroin, että se on hyvin tiukka, mutta se on vähän vähemmän tiukempi Eli tästä keskustellaan 29. helmikuuta parempi. Niin, ja sitten tämä täytyy välittää käännettäväksi 4. Eh, maaliskuuta. Tätä käsitellään IMKossa 21. päivä maaliskuuta ja tarkistusten jättöaika on 30. maaliskuuta puolilta päivin ja tarkistuksia käsitellään 20. 7. hetkinen 26. huhtikuuta. Imkossa äänestetään 30. toukokuuta ja täysistunnossa heinäkuussa 2012. Tämä vastaa suurin piirtein sitä aikataulua, jonka Schwab meille antoi. Ennen kesän, kesälomia tämä hyväksytään. No niin, ennen kuin seuraavaan asiaan siirrymään ja ennen kuin annan puheenjohtajalle puheenvuoron, kiitokset kaikille, jotka ovat tähän keskusteluun osallistuneet. Kiitos Puolalle, kiitos myös komissiolle ja kuten jo tässä ylistinkin naisten työtä, niin kiitos myös siitä, että miehetkin ovat tässä tehneet tätä työtä. En suinkaan teitä nyt aio syrjiä ja hyvää joulua teille kaikille. Donc je continue pour le... No, jatkan myös seuraavaa. Ja Malcolm tämän jälkeen palaa puheenjohtajaksi. Vaihdetaan aihetta, mutta emme tietenkään unohda kansalaisia mikä kuluttajia. Me puhumme imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuista ruuista ja erityisistä lääkinnällisistä, lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista ruokavalmisteista. Antaisin puheenvuoron Oitis esittelijälle. Iljana Ivanovalle ja sen jälkeen varjoesittelijöille, jotka ovatkin kai täällä, vai ovatko he eivät kaikki. No, Ivanova, olkaa hyvä. Uh, Kollegat, komission ehdotus imeväisille pikkulapsille tarkoitetuista ruuista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitusta ravintovalmisteista. Pyydän ihmisiä vaiteliaasti poistumaan salista. Si. Kiitos. Madame Ivanova, vous avez la... Rauha Ivanova, teillä puheenvuoro. Komission ehdotus muuttaa sääntöjä, jotka koskevat ruokaa, jotka on tarkoitettu erityisiin lääkennällisiin tarkoituksiin. Ne puitedirektiivistä 39-2009 on säädetty ja uusi teksti muuttaa puitedirektiiviä poistamalla yleisiä sääntöjä diettiruille, mutta säilyttää tiettyjä ruokia jo, ruoille, jotka kuuluvat tähän poitadirektiivien alaan. Pidän komission järjestöstä tervetulleeksi. Tässä on vertikaaliset direktiivit imeväisille pikkulapsille tarkoitetulle ruille ja erityisen lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetulle ruille – nämä dieettiruuat ja nimitys, joka saattaa johtaa harhaanjohtaa ja Tämä on pirstonut markkinoita. Ja pienempi pilkkoitumisen vähentäminen lisää turvaa. Ehdotus vähentää hallinnollista taakkaa yritykselle, erityisesti pk-yritykselle, ja lisää näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Tämä varmasti myöskin lisää innovointia sektorilla, joka on yksi kilpailumista EU-aloista. Ydinkysymyksiä, joista haluaisin nyt puhua, ovat kysymykset koskien gluteenipitoisuutta. Komission ehdotuksessa on keliakiasta kärsiville ehdotuksia aihe on aika tärkeä. Ja olisi parempi säädellä tätä uuden ruok- kuluttajan ruoassa saamaa informaatiota koskevan asetuksen alla. Ja tuote merkinnät ja terveydensuojelu pitäisi säilyttää entisellään. Toinen on pikkulapsille tarkoitettu mm, tarkoitettu maitotuotteen niin sanottu kasvatusmaidot. Yksi- vai vuotiailla tarkoitettu maito. Se on monissa jäsenvaltioissa kasva- markkina-alue. Tällä hetkellä ei ole mitään näille tuotteille mitään sääntöjä. Tuon komission ehdotusta, että tällaiset maitotuotteet ää, säädellään ainoastaan ravintoa ja terveysväitteitä koskevan direktiivin alla – ja pitäisi komissiota arvioimaan myös, onko tarpeellista koska tehdä näiden tuotteiden tuotemerkinnoista ja sisä, tuotteiden sisällön koskevia säädöksiä, joka lisäisi kuluttajan suojaa. Ja sitten NS-diettiruuat, jotka eivät nykyasetuksen alle kuulu, ovat esimerkiksi urheilu, laihdutusruokaa ja myöskin erittäin alhaisen kaloripit, vähäkaloriset dietit, VLCD. Ja tuen sitä, että tämä otetaan tuossa terveysvalitusdirektiivissä esille. Se selkeyttää asioita ja vahvistaa kuluttajien tuntemusta asioista ja suojaa lahdutusruuista, nettiruuista. Kannatan sitä ehdotusta, että me menee terveysväitedirektiivin sitten VLCD. Tämä on herkka aihe. Tällä hetkellä ei ole EU-sääntöjä, mitä tulee alhaisen kauripitoisuuden ruokien suhteen, mitä merkintä tai muita sisältövaatimuksia. Eli tämä koskee se ruoankorvikkeita, jotka energiasisältö on 800 kilokaloria. Näitä pitäisi tarjota ainoastaan lääkärin valvonnassa. Eli tämä 2999, eli lääketieteelliset lääkinnällisen tarkoituksen tarkoitettu ruokavalmiste direktiivin alle. Ja jäsenmailla pitäisi olla opt-out-lauseke, jos ne eivät hyväksy alueella näitä tuotteita. Lausunnossa käsitellään vähän myös innovointia. Otetaan huomioon tekninen ja tieteellinen edistyminen. Komission pitäisi myöskin nopeasti edetä delegointien delegoinnin lainsäädännön alalla tukeakseen innovointia. Erityisesti haluaisin kiittää komissiota erittäin hyvästä yhteistyöstä. Lausunnon valmistelun aikana haluan kiittää myös sihteeristöä, joka on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä. Itse kaikkia varjoesittelijöitä, jotka tekevät hyvää yhteistyötä ja olen avoin mielipiteillenne. Merci. Kiitokset. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle Orkasevna Sevnalovalle ensiksi, koska muut eivät näytä olevan paikalla, mutta kyllä muutkin puheenvuoron saavat, jos vielä haluavat. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruuat meidän valiokuntamme näkökulmasta ovat hyvin, hyvin merkittäviä. Nämä vaikuttavat suoraan kuluttajiin nämä meidän toimemme ja erityisesti heikoimpiin, heikoimmassa asemassa oleviin, eli lapsiin. Meidän mielestämme on tärkeää nyt tarjota mitä korkeinta suojaa kuluttajille. Ja siitä syystä täytyy miettiä sisämarkkinoiden kysymyksiä myös, mutta se on toissijaista. Me nyt halua, minä haluaisin nyt kiittää esittelijää tästä ehdotuksesta. Muutamista kohdista tietysti tulee vielä käydä keskustelua tarkemmin ja erityisesti mietin näitä eri elintarvikeluokkia varsinkin valiokuntamme toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Komission ehdotus nykylainsäädännön pohjalta tarjoaa jäsenvaltioille ilmoitusvelvollisuuden näihin ruokiin ennen markkinoille saattamista. Mielestäni tässä täytyisi huolehtia siitä, että nämä kriteerit olisivat yhteisiä koko unionissa se, ja erityisesti pitäisi mainita eri vaaroista, joita mahdollisesti näissä tuotteissa olisi ja pyrkiä luomaan tietynlaisia valvontamenetelmiä niille tuotteille, jotka markkinalla, markkinoilla ovat jo. Nämä markkinoille saattamisen jälkeiset tarkastukset eivät vain riitä, koska emme me voi vain päästää markkinoille tällaisia vaarallisia tuotteita. Ja tämä, tästä puhutaan artiklasta 10 ja siihen pitäisi ehkä saada lisää uutta, uusia tarkastuskriteereitä yritysten toiminnasta ja mainonnasta Kreikasta esimerkiksi. Tämä kaikki varmaan nyt riittää tällä erää ja toivon, että esittelijän kanssa voin edelleen tehdä oikein tiivistä yhteistyötä asian eteen. Kiitoksia. Kiitokset. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta? Antoni, olepa hyvä. Muito obrigado. Ehm, eu não sou relator sombra nesta comissão, mas sou relator sombra de... Kiitoksia puheenjohtaja. En ole varjoesittelijänä täällä valiokunnassa, mutta olen tässä aiheessa käsittelemässä sitten toisessa valiokunnassa. Haluaisin puhua yleisesti tästä. Haluan tukea sitä, mitä esittelijä täällä ehdottaa. Meillä on tällä hetkellä lainsäädäntöä voimassa, joka on liian yksityiskohtaista ja liian vertikaalista. Se oli liian yleistä, koska ajatus laitusruuista tai diettiruuista tarkoittaa eri asia eri jäsenvaltioissa. Ja toisaalta se on myöskin liian yksityiskohtaista, koska meitä on velvoitettu käyttämään tässä vertikaalista lainsäädäntöä eri teknisiin ongelmiin liittyen. Siis. Eli ajatus tällaisista uusista ruokavaliovalmisteista on hyvä. Ja tässä on tietenkin tiettyjä ruokavalioita, jotka ovat hyvin tärkeitä jollekin väestöryhmille. tietyt murot tai imeväisten ruoat tai ihmiset, jotka tulevat käyttämään alintarkeita lääkärin valvonnassa. On tietenkin hyvä, että meillä on lista näistä mineraaleista, mineraaliaineista ja kivenäisaineista ja vitamiineista mukana. No kyseessä ei ole pelkästään kuluttajia suojeleva ehdotus, vaan myöskin tässä on paljon teknisiä määräyksiä mukana, joka on myös tärkeää. Lopuksi täällä on myöskin olemassa mahdollisuus näin ennakoida korkean tasoista terveen, terveyden suojaa pakollisin konsultaatioiden kanssa, jotka käytäisiin sitten EFSAn kanssa kaikissa terveysasioissa. Se, mitä esittelijä on tässä tehnyt, on myös sove- mm, asian soveltuvaa. Hän ei ole kovinkaan kaukana komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Hän luo tässä lisää turvaa kuluttajille. Periaatteessa voin hyväksyä tämän. Merci. Je crois... Kiitokset. Uskoisin nyt, että tässä Antonio ja esittelijä korostitte tärkeitä kysymyksiä. Juuri tuota ruokavalmistetta, sehän vaihtelee maasta toiseen ja tavoista toiseen. Tässä me kuitenkin nyt olemme kuluttajien suojan puolella ja terveyden suojelun puolella Euroopan järjestelmän tasolla ja siitä syystä tässä nyt on puututtu juuri näihin tärkeisiin avainelementteihin ja varsinkin tieteelliseen puoleen. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle, jos kukaan muu ei puheenvuoroa pyydä. Matulakis, olkaa hyvä. Saanko pääosastosta? Thank you, uh, madam. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kovasti kiittää Rova Ivanovaa hänen mietinnöstään. Kuten hän sanoi, yhteistyö oli hyvää. Panemme tämän merkille. Hänen puheenvuoronsa ja muiden puhujien kommentit helpottavat työtämme. Me otamme huomioon, että saamme tukea komission ehdotukselle ja olemme oikein tyytyväisiä siihen. Useampia näkökohtia otettiin esille. ensinnäkin kysymys gluteenivapaasta ja vähägluteenisesta ruoasta. Eli tuotteet, jotka on tarkoitettu keliakia potilaille, keliakikoille. Voitte olla varmoja, että suojelun taso halutaan pitää ennallaan – Säännöt koskevat tuotemerkintöjä. Eli nykysäännökset siirretään niihin asetuksiin, joihin ne sopivat. Komissio aluksi ehdotti, että ne siirretään terveysväiteen direktiiviin, koska tuolloin ruokaa koskevia tietoja käsittelevät säädökset olivat vielä hyväksymättä. Panemme merkille Ivanovan ehdotuksen, että nämä pitäisi laittaa artiklaan 36 kuluttajien ruokaa informaatio, ruokaa informaatiota käsittelevää direktiiviä. Neuvostot tai monet jäsenmaat ovat menossa tuohon suuntaan. Ja komissio tietysti seuraa tilannetta siellä. Komissio ei ole tuota vielä hyväksynyt, mutta, olemme taipuvaisia siihen. Miten tämä tehtäisiin sitten? Tähän liittyy jotakin institutionaalisia kysymyksiä, joista täytyy keskustella. Tämä kuluttajille annettava ruokainformaatio, se tarjoaa komissiolle oikeuksia tällaisten säädösten antamiseksi. Tämä on institutionaalinen kysymys. Voimme tukea tätä substanssia. Sitten alhaisen kalorimäärän dietit. Aluksi olemme valmiita säätelemään tämän ehdotuksen puitteissa sitä, mutta kuulemme parlamentin mielipiteet – Ymmärrän myös, että melko monet jäsenvaltiot neuvostossa haluavat, että näitä tuotteita säädellään. Eli voimme sanoa, että komissio tarkkaavaisesti kuuntelee ehdotuksia. Sitten kasvuikäisten maitotuotteet. On ylpeänä todeta, että ehdotus on samansuuntainen kuin komission ehdotus. Niitä tar- tarkastellaan terveysveterin alla. Ja kiinnitämme tarkkaan huomiota tätä, tähän ehdotukseen Rova Ivanovaan mietinnössä. Tässä oli joitakin viitteitä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston kuulemiseen. Voin taata teille, että milloin kansanterveyssyistä niin täytyy tehdä. Komissio aina kuulee virastoa. Ja ehdotuksessa on tätä koskeva säännös. No, ole ihan varma, ymmärsinkö kommentit tiedonantoa ilmo- ilmoittamiseen liittyen. Mut, mutta lääketieteellisen ruoan yhteydessä ilmoitusasiat on jo otettu huomioon. Tarkoitus on säilyttää nuo säännöt. Mutta nyt me puhumme puitteista. Mitä innovaatiin tulee, me mielemme takamme sen, että säätelyä päivitetään, kun teknologia ja tiede edistyvät. Ja tätä kai innovaation. Muita kommentteja tämä nyt ole, että lopetan tähän. Siis, kiitokset. Annan esittelijälle puheenvuoron uudelleen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää kaikkia kollegoita tästä puheenvu- näistä puheenvuoroista. Myös komissiota kiitän. Olen kirjannut ylös kommenttinne. Sen ilovaa tuen sitä, mitä sanoit siitä, että meidän täytyy valvontajärjestelmiä vielä parantaa. Siitä syystä olen ehdottanut uutta 26C, 27C johdantosan kappaletta, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tarkastustoimiin ja valvontatoimiin ja toivon, että tämä voisi mennä läpi myös komissiossa. Todella tuen tätä ajatusta suuremmasta määrästä valvontamenetelmiä, koska meillähän on olemassa asetus, mutta kuka sitten toimii valvonnan puolella ja kuka ei. Ja minä tosiaan sitten puutun tähän asiaan tarkoin ja siksi laitoin tämän 27c johdantosan kappaleen uutena tekstiin mukaan. Muuten minulla ei ole oikeastaan mitään muuta erityisempää sanottavaa. Kiitän teitä kaikkia jälleen kerran ja mm, toivon teille kaikille hyviä lomia. Merci. Kiitän Puolaan puheenjohtajavaltio hetkinen onkin jo lähtenyt, joten osallistuu äh, keskusteluun sitten vasta muissa yhteyksissä aikataulusta. Tätä käsiteltiin juuri tänään tarkistukset 12. Äh, päivään tammikuuta mennessä. Tarkistuksia käsitellään 6. helmikuuta No minä nyt aikataulusta ensin jo kerron ja sitten annan puhuu puheenvuoron Parpanovalle, jos hän haluaa puheenvuoron, koska hän juuri saapui. Eli 6. helmikuuta tarkistusten käsittely. Mm, IMKossa on samana päivänä äänestys kuin tarkistusten käsittely. Se lienee vähän hankalaa tapa toimia. No katsotaan, onnistuuko se Envissäkin asiasta äänestetään. Envissä äänestetään 29. helmikuuta ja täysistuntoäänestys helmi- huhtikuussa 2012. No, puhutaan tästä sitten tammikuun alussa uudestaan. Ja Parvanovaa, nyt olettekin varjoesittelijä Aldesta. Haluatteko vielä sanoa tästä sanasen? Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. On hyvin epäkohteliasta tulla, tulla myöhässä, mutta kaikki tänään täällä runtavat edestakaisin. Ja minulla oli toinen kokous, jossa olin esittelijänä. Minun täytyisi esittää siellä Alden kannat asiaa ja oli vaikeaa. Haluan todeta, että ALDE tukee komission ajatusta yleisesti ottaen tämän asian sääntelemiseksi elintarvikepolitiikan puitteissa. Tarvitaan kyllä päivitystä kuluttajan suojan suhteen. Todellakin täällä tarvitaan lainsäädäntöä erityisesti ryhmille tarjottujen elintarviketuotteiden suhteen. Tämä uudelleen, uudelleen pitää katsoa asioita, mutta katsoa myöskin olla herkkiä väestöryhmiä. Haluaisin onnitella esittelijä Ivanovaa luonnoksesta ja ryhmäni puolesta voin todeta, että tuemme Rova Ivanovan esittämää lähestymistapaa. Voin lyhyesti sitä pari asiaa vain tähän, mutta uskon, että IMKO valiokunta tulee katsomaan asiaa myöhemmin. Ensinnäkin soveltumisala ja puite. Me kävimme aikaisemmin keskustelua tämän aamupäivänä Fredrik kanssa, Rissin kanssa, joka on tässä esittelijänä. Ja hän tekee ehdotuksia, parannuksia komission ehdotukseen. Ja hänen mielestään tällainen energia, vähäenerginen ravinto pitäisi poistaa tästä pois. Minun suomen keskustelun tästä myös kasvua edistävä maito. Tässä on hyvin pitkälti Rova Ilman, Ivanovan linjoilla. Ja komissio toteaa, että tämä olisi pelkästään terveysväittämälainsäädännön puitteissa määriteltynä. No ehkä se pitäisi todeta näin. Eikä antaa heille mitään, antaa heille mitenkään painostaa mitään tämän suhteen. Että jos terveysväittämiä tehdään aika kasvua ja maidon suhteen, niin pitäisi tieteellisesti perustella se. Delegoidut säädökset. Tässä voin toistaa tuon samalla linjalla Envi-esittelijän kanssa. Eikä saisi muu, antaa komission muuttaa näitä elinmaidon vastikkeita tai vierotusvalmisteiden määritelmien tai vaan ei delikoitu tämän puitteissa, kun tehdään muutoksia näistä asioista, vaan se pitäisi käydä normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta. Ja lopuksi varovaisuusperiaate. Meidän pitäisi tehdä selväksi, että tämän pitäisi olla yksi tärkeitä periaatteita tämän lainsäädännön yhteydessä, että markkinoilla ei saa tuoda mitään elintarvikkeita, jos on vaarallista jos se saattaa olla terveyden haitallista näille kyseisille ryhmille, niin se pitää sitten poistaa näistä lainsäädännön osista. Erityisesti tulee torjunta-aine jäämiin, juuri tästä herkät väestöryhmät eivät voi käyttää mitään elintarvikkeita, joissa on jäämiä jäljellä. Tätä ei voida sallia. Ja anteeksi, vielä kerran tulin hieman myöhässä. Merci. Kiitokset näistä täsmennyksistä. Vieläkö esittelijä haluaa sanoa jotain? Ei ilmeisesti, joten varmaankin voidaan siirtyä aivan ajoissa seuraavan asiaan ja annankin puheenvuoron puheenjohtajallemme. Well, I'll do from here. Just give me the Voilà. voilà. In English. <laughs> Good. Well, ladies and gentlemen, we'll just let the... Um... Hyvät naiset ja herrat, niin nyt äh, näistä ruo- äh, elintarvike- ja lisäainekysymyksistä. Käsite- niitä käsitellään tässäkin huoneessa. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on jäseniäkin on täällä paikalla joka voi vastata myös tähän vaikutusten arviointia koskevaan kysymykseen, joka toteutettiin hetken, hetki sitten. Ja myös Korhola ja minä järjestimme tuolla teollisuusvaliokunnassa kuulemisen tästä asiasta ja Korhola esittelee myös ehdotuksen, ehdotuksiaan teille tästä asiasta. Me, meillä on täällä myös Tarabella paikalla. Toivotan hänet tervetulleeksi. Hän on myös 2012 julkisten hankintojen direktiivin takana ja sinun, sinä varmasti saat kesä, joululomiksi paljonkin lukemista. Sitä kertyy paperipinoina pöydällesi. Toivotan tänne tervetulleeksi sinut varjoesittelijänä. Kreutzmann on paikalla myös. Ja onko täällä muita? Täällä ainakin oli teollisuusvaliokunnan edustajia paikalla ja sitten muutaman puolesta käytän itse puheenvuoron. Mutta joka tapauksessa meillä nyt on täällä riittävästi varjoesittelijöitä paikalla ja haluaisinkin puheenvuoron antaa nyt Eija Riitta Korholalle. Hän voi esitellä ehdotuksetaan tuolta Itrestä ja sen jälkeen jatkamme muilla. Eija Riitta, ole hyvä. Thank you very much, Malcolm and good colleagues. Kiitos Malcolm ja kollegat. Kuten tiedättekin, Tämä verkkovierailu kolmas paketti tätä saadaan nopeasti kasaan ja toivottavasti saada sopivu ensimmäisessä käsittelyssä, joten jotta mitään kuilua hetkeä ei tule, jolloin verkkovierailusäädöksiä ei olisi. Me olemme samaa mieltä Itren kanssa monissa asioissa, mutta yksi iso asia jää Itrelle yksin, ja se on artikla 3, joka koskee tukku verkkovierailun pääsyä, rakenteellisia toimia ja hintakattoja voi käsitellä erillään. Sama pätee myöskin ää, tukkupuolen hintakattoja. Että IMKO ja ITRE käsittelevät niitä. IMKOlla on kuluttajien tietoa koskevat säännöt, ja komissioehdotukset aika hyvin kattavat ne. Kun tarkastellaan nykyistä verkkovierailulainsäädäntöä vuodelta 2007, ja tämä muutettiin 2009, näemme, että se on merkittävästi laskettanut sekä verkkovierailu että tekstiviestikustannuksia, mutta hinnat pyörivät siellä yhteisön asettamien maksimihintojen kieppeillä ja kilpailu on vajavaista. Komissio on luotellut tavoitteensa Euroopan digitaali Ja 2015 verkkovierailu ja kansallisten tariffien pitäisi lähestyä, eron pitäisi lähestyä nollaa, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi täytyy löytää ratkaisu, joka takaa kilpailun ja verkkovierailumarkkinoiden tehokkaan toiminnan myös tuon loppupäivän jälkeen. Sitten pari sanaa rakennetoimista ja hintakatoista. Me olemme käsitelleet muutamaa rakenteellista ratkaisua, kuten Roam Like Home, ja sitten paikallista irtautumista ja jokaisella lähestymistavalla on omat ongelmansa ja epävarmuutensa. Tällä hetkellä on vaikea päättää, mikä toimisi parhaiten pitkällä aikavälillä. Olisi ihan älytöntä lainsäädällä lyödä lukkoon, mikä tekninen ratkaisu olisi paras. Saattaisimme luoda lainsäädäntöä, joka on jo ajastaan jälkeen jäänyttä hyväksymishetkellä – Teknologia kehittyy nopeasti, joten päätän nyt muuttaa asetusta. Luetellaan ainoastaan ne piirteet, joita loppuun ratkaisulla pitäisi olla. Kattojen suhteen ehdotan jotakin muutoksia ja teen vielä muutaman muutoksen tänään, koska tukku ja vähittäisintojen välillä pitäisi olla valoväliä. Ja väittäisin, että pitäisi olla 2,4-3 kertaa tukuhinnat, jotta markkinoille tulisi uusia toimijoita, ja, jotta kannattavuus olisi kohtuullista ja hintakatot voidaan muuttaa. Olemme samaa mieltä, että nykyhinnat ovat naurettavia. Mutta jos me haluamme luoda uudet markkinat uusille roaming-toimijoille, meidän pitäisi jättää hintakatot kohtuulliselle tasolle uusien toimijoiden houkuttelemiseksi. Eli hinta hintakattoa voitaisiin jatkaa parilla vuodella vuoden 2016 jälkeen, koska markkinoiden kehittymiseen menee varmaan pari vuotta. En ole muuttanut näitä deadlineja vielä, mutta todennäköisesti teen näin myöhemmin tässä kuussa. Sitten kuluttajan suoja ja seurattavuus, hintojen transparenssi on parantunut merkittävästi aikaisemmasta roaming-lainsäädännöstä, mutta edistyksen täytyy jatkoa. Kuluttajille pitää saada informaatiota selkeässä, ymmärrettävässä muodossa. Pitää tehdä myös hintojen vertailu helpommaksi ja palveluiden tarjoa pitää, vaihtaminen pitää tehdä helpommaksi. Tarkennusta myötä olen ehdottanut, että olisi 50 sen euroon turvallisuuskatto tai henkil, henkilökohtainen turvallisuuskatto. Sen pitäisi estää laskujen lähettämään shokit myös EUn ulkopuolella, ja kuluttajan pitää saada myös ilmoitus operaattorilta, kun äh, katto alkaa lähestyä. Olen myös ehdottanut, että nämä palvelut otettaisiin mukaan ennalta maksettujen korttien tapauksessa, koska olen oppinut, että jopa prepaid-sopimuksella voi saada hintasokin joskus. Näin yleisesti kuluttajan sama informaatio otettiin hyvin komission yrityksessä huomioon, mutta komission pitä, olisi pitänyt tässä tapauksessa laatimisessa konsolidoida paremmin kuluttajasuoja säädökset mukaan lukien hinta, laskushokit ja ottaa tämän mukaan kaikki verkkovierailusäännöksiin. Olen valmis kuuntelemaan kommentteja. Thank you very much, Erita. Uh, Kiitos, Erita. No niin, sitten varjoesittelijät. Aloitamme Tarabellasta. Olpa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös siitä, että tässä nyt voin saada lukemista vuoden lopuksi e, julkisista hankinnoista. Se innostaa minua kovasti. Lukemista varmasti on, mutta nyt puhumme verkkovierailuista ja onnittelisin Korholaa tästä tekstistä. Olen aika monissa tarkistuksissa samoilla linjoilla hänen kanssaan siitä, että meidän täytyy saada tietoa tekstiviestitse roaming hinnoista. Ei ainoastaan jäsenvaltioissa, vaan unionin ulkopuolella myös. Kuluttajat, jotka käyttävät ennalta maksettuja kortteja, tarvitsevat myös tietoja asioista ja myös saman suojan tason kuin kaikki muutkin. Minä haluaisin mennä pidemmälle näissä sääntely, sääntelyasioissa erityisesti komission tiedonannon digitaalisen Euroopan agendan suuntaan ja erityisesti kansallisten tariffien ja roaming-tariffien, verkkovielailutariffien yhtenäistämisestä 2015 mennessä. Ja tässä pitäisi luoda nyt yhtenäismarkkinoiden sijaan kaksi markkinoita, kansalliset markkinat ja sitten verkkovielailumarkkinat. Ja tämä on tietysti ikävää kansalaisten kannalta markkinoiden ymmärtämisen näkökulmasta ja tiedon välittämisen kannalta. Jos me haluamme vuoteen 2015 mennessä tällaiset yhtenäismarkkinat, niin meidän täytyy ehdottaa hyvin radikaaleja uudistuksia. Mielestäni täytyisi nopeasti näitä vähittäishintoja laskea, koska vielä liikaa operaattorit voittavat näissä järjestelmissään. Täytyisi saada paljon kiinnostavampia hintoja aikaiseksi ja tässä vuoteen 2016 asti on aikaa. 2014 heinäkuun alusta lähtien näiden, näitä hintoja pitäisi ryhtyä jo muuttamaan. Ja tämä kan, kynnys- ja kattokysymys tarkoittaisi sitä, että hintoja ei voi ryhtyä radikaalisti yhtäkkiä noustamaan, nostamaan kansallisella tasolla. Joissainkin valtioissa, kuten esimerkiksi Belgiassa, jonka nyt eh, tässä ehkä tunnen huonoimmin, kansalliset hinnat ovat korkeampia kuin eh, verkkovierailuhinnat eh, esimerkiksi tekstiviestissä. Ja mielestäni täytyy nyt pyrkiä toimimaan kunnianhimoisesti uudistuksissamme verkkovierailuun halventamisessa. Ja tässä kun mietimme tiedon välityksen sisämarkkinoita, me, meidän niin sen niiden täytyisi palvella enemmän kuluttajia. Ja minä olen tehnyt tarkistuksia myös alaikäisten suojelemiseen, tällaista hinto, hintashokkikysymyksestä esimerkiksi. Ja minä haluan myös tarkistuksen ottaa esille hintojen vertailuavoimuudesta, koska on hyvin hankalaa vertailla näitä hintoja usein toisiinsa, varsinkin verkkovierailuyhteyksissä. No sitten vielä lopuksi haluaisin puuttua tuohon komission mottoon, jota komissio usein aina vie eteenpäin ja muutkin usein tukevat, tukevat sitä, eli että äh, tällaisia virtuaalioperaattoreita otettaisiin käyttöön ja sitä kautta hinnat laskisivat. Jokainen hoitaa oman ammattinsa ja puhelinoperaattorit äh, hoitavat omaa työtään ja sitä, sitä kautta voidaan myös laskea hintoja. Eli en tiedä, voidaanko tässä nyt vain tuolla tavalla äh, toimia, että annetaan verkkovialannut jollekin suurelle toimijalle ja sitten puhelinpalvelut jollekin toiselle. Joka tapauksessa tästä on olemassa komission tiedonanto, joka käsittelee tätä kysymystä ja tiedonantoa kokonaisu- tai tiedon välitystä kokonaisuudessaan ja virtuaalioperaattoreita erityisesti, ja jonka pohjalta verkkovierailuhintoja voitaisiin laskea ainoastaan komission ehdotuksen mukaan. En tiedä, onko tämä ihan totta, ja minä pyrin tosiaan muu puuttumaan tähän asiaan. Varmasti neuvotteluissa keskenämme sitten pääsemme asiasta eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitokset. Ja sitten Jürgen Kreutzmann seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Verkkovierailumaksut, niillä on tietenkin tietty tietoisuus sit kuluttajan mielessä, että mitä Eurooppa on tehnyt. Ja tämän takia se asia, mistä keskustelemme tällä hetkellä, on varmasti myöskin mielenkiintoinen asia kuluttajille. Voiko Eurooppa antaa taas viestin, että lasketaan verkkovierailuhintoja. Rova Korhola, ja tuen häntä, hän teki täällä tärkeitä huomautuksia asiaan liittyen. Ensinnäkin verkkovierailumaksut, jotka yksittäiset paljon tarjoavat, tarjoavat. Ja jos teillä ei ole, heillä ole verkkoa, niin sitten tekin monta verkkopalvelun tarjoaa tässä yhteydessä. Tämän takia on tärkeää, että nämä maksut eivät laskisi liikaa, ettäkä markkinat sitten, vaikka tällä hetkellä on olikopuolinen markkina, etteikö sitä myöskin tulevaisuudessakin hallitse olikopuolinen markkina oikeastaan. Että pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että voidaan pyytää sellaista hintaa, joka on mielenkiintoinen, että voidaan mennä markkinoille mukaan ja että päästään irti oligopolista. Tämä ei ole helppoa. Ja tämän takia on vaikea määritellä oikea taso. Entä ei alkaa markkinoille määritellä se. Mutta hintakatun yhteydessä nähdään varmaankin, että taas uusia toimijoita ja markkinoille tulee. Ja tämän takia nykyiset markkinamallit pysyvät voimallaan, voimassa – eikä varmaan kuluttajakaan silloin ole kovinkaan tyytyväinen, kyllä loppujen lopuksi kuluttajahan maksaa viuluttu. Me pyrimme tällä hintakatolla, ja komissio tekee tähän myöskin ehdotuksia, pyrimme tällä sääntelemään markkinoita. Ei. Toinen asia sitten vielä. Meidän pitäisi antaa uusia mahdollisuuksia edetä asiassa. Täällä katsotaan ehkä tekniikkaa, jolla on mahdollisuus siihen, että voitaisiin näin valita numeroita kansallista verkoista, että tavallaan ei olisi mm, enää olemassa tämä verkkovierailumaksuja, vaan kansallinen palveluntarjoaja maksaisi tämän. No voidaan miettiä myöskin, olisiko tällainen kiinteä maksu, löysikö sekin ehkä sitten – lisää lisäkilpailu. Kansallinen palvelu tarjoaa, voi todeta, että minun verkkoveromaksuni on tällainen kiinteä maksu, joka se olisi, voisi olla hyväksyttävissä. Ongelma tietenkin on ehkä enemmänkin sitten tekstiviesti tai puhelin puhelujen maksut, koska tämä tietomäärä, joka sen välittää, ja sitten myöskin data, joka välittää täällä tietoverkossa. No, onko tällainen lyhyt puhelu tai tekstiviesti ihan mukava, Tietenkin tässä kulut maksavat, mutta nämä tietopaketit ovat ne, jotka ovat todellisia kuluja. Nämä datapaketit. Ja tätä pitäisi katsoa myöskin, että jos markkinoilla olisi tarjoajia, jotka voisivat tarjota hyvää kiinteää hintaa, niin silloin ei tarvita kyllä mitään suurta investointia täytäntöä, panotekniikkaa enää investoida. No tämäkin pitää miettiä. Ja todellakin, jos olen säännöllinen käyttäjä, niin minun pitää myöskin itsekin miettiä sitä, onko ehkä olemassa vaihtoehto tämä local breakout-mahdollisuus, että VLAN-verkon kautta pääsin suoraan paikalliseen tietoverkkoon kiinni. Eli pitää miettiä näitä vaihtoehtoja, joita tekniikka tarjoaa. Tekniikka edistyy aika nopeasti, Rova Korhola. Ja Tämän takia meidän pitäisi miettiä, sitä on olemassa ehkä vaihtoehtoja siihen verrattuna, mitä komissio ottaa tällä hetkellä. Tiedän, tämä ei ole helppoa, mutta kyllä tämä on varmaan sen hien arvoista. Ja ovatko vaihtoehdot ehkä sitten halvempia? Sekin pitää katsoa. Jos pitää tehdä kalliita investointeja, niin kyllä kuluttaja lopuksi maksaa sitten viulut, kun verkkovierailumaksut ovat liian korkeita. Joten meidän pitää yhdessä miettiä, löytyykö komission ehdotuksestaan vaihtoehtoja, jotka olisivat myöskin kuluttajien etujen mukaisia. Eli se, mitä me tässä pyrimme tekemään, on se, että kuinka voimme edistää sisämarkkinoita, kuinka voimme taata sen, että kuluttaja voi edullisesti matkustaa ja puhelinsoittoja tehdä maiden välillä. Tämähän on se idea. Komissio miettii tässä hyvin runsaskätisiä hintakattoja, että myöskin kolmannet osapuolet ja tarjo- palveluntarjoajat lähtevät mukaan tänne markkinoille. No, Ajatus on sinänsä hyvä, sitä voidaan kyllä miettiä jatkossakin, mutta nyt voidaan myöskin sitten ajatella sitä, että kuinka voidaan sitten alentaa hintakattojen avulla verkkovierailua, mutta sitten taas se estäisi tavallaan markkinoille pääsyn muille toimille. Ja tämä vahvistaisi markkinarakenteita ja tämäkään ei ole taas kuluttajien tuen mukaista. Ja toisaalta tämä tuonne selville, että kyllä kilpailu on sen halvemman hinnan avain oikeastaan. Ja se meidän pitäisi sitten yhdessä ehkä miettiä sitten, onko täällä tiettyjä vaihtoehtoja tähän. Tietenkin direktiivirjoituksessa voidaan ottaa myöskin vaihtoehdot mukaan ja antaa markkinoiden valita sitten näistä, mikä sitten johtaisi kuluttajalle kaikkein edullisempaan ratkaisuun. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset eh, Kreutzmann ja sitten seuraava Christian. Thank you. Uh... Kiitos. Yksi minun suosikki asiakokonaisuuksia tässä vaiheessa. Tämä on hauskaa ja kiinnostavaa, koska meillä on mahdollisuus saada aikaan jotain, joka on oikein hyvä kuluttajille, mutta uskoakseni myös hyvä EU-taloudelle. Jos bisnestä tekee Euroopassa, on merkittävä ongelma, että ei voi käyttää älypuhelinta, eikä tietokonetta, kun vaihtaa jäsenvaltiota. Jos me haluamme yhteismarkkinat, niin tämä dataverkkoverailuhinnat ovat yksi merkittävä hinta, mutta este, mutta onneksi este, joka varmasti voidaan kutakuinkin säätelyllä poistaa. En ole ketään säätely myönteisempi täällä. Se on viime käden keino, mutta tässä tapauksessa välttämätöntä. Telekom-teollisuus ei ole mikään teollisuus sinänsä, vaan se on mahdollistava tekijä muulle EU-taloudelle. Kukaan ei nykyään kykene ilman kännykkää ja tietokonetta työskentelemään. Ole tämän yleisen trendin samaa mieltä. Ääni ja tekstiviesti hintojen laskeminen. Olen samaa mieltä, että kuluttajia pitäisi suojella, suojella laskushokeilta EUn ulkopuolellakin se on järkevää, mutta se on nämä data roaming ja tukkuhinnat ovat mielestäni avaimet. Tämän päivän kuulemisessa Rava Niebel sanoi, että Saksassa Deutsche Telekom olettaisin. He tarjoavat kotimaista pakettia 8,80 euroa per gigabitti. Aamulla vähän selvittelin asioita verkolla ja huomasin, että Espanjasta telefonika tarjosi 2 gigabittiä 12 eurolla 6,25 per gigabitti. Vähittäisiin tänä kuluttajille. Ruotsin luvat ovat samanlaisia. Mutta koko luokka tulee tästä selväksi. Joten tämä tukku 1,70 megabitti tai 10 giga olisi ihan kohtuullinen ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia operaattorille tehdä voittoa. Ja se, että ihmiset käyttäisivät älypuhelimiaan ja kannettavia, niin että he eivät pohtisikaan, mitä tapahtuu rajan ylittämisessä. Sitä me haluamme markkinoille. Tämä osa kiinnostaa minua, joten Kannattaa tukukattoa 10, 10 euroa ja 20 euroa vähittäis katoksi. Mutta se tukkukatto on se avainjuttu, joka maistaa sen, että muiden maiden operaattorit ja virtuaaliset operaattorit pääsevät markkinoille ja alkavat kilpailla. Tämä on yksi minun suosikki asiakokonaisuuksia. Kovasti odotan, että asia saadaan onnelliseen loppuun. Mukavaa, että olet tässä mukana noin innokkaana ja iloisena. No sitten vielä Bielan, hän ei pystynyt tulemaan paikalle. Hän lähetti muutamia tietoja meille kirjallisesti. Hän tukee myös tätä yleistä lähestymistapaa, jonka Korhola on valinnut. Uskon, että erityisesti meidän tulee tässä korostaa käsittääkseni myös teollisuusvaliokunnan päänäkemystä, että nämä rakenneuudistukset, joita on, rakenteiset uudistukset, joita on tehty, lisätäksemme kilpailua uusien keinojen ja vaihtoehtojen tarjoamisessa kuluttajille palvelujen muodossa tarvitsevat lisätietoa lisätyötä ja mielestäni Brekin ajatus juuri onkin, olikin tämä, kun Lafonten saapui esittelemään tätä näkemystä myös meille toisessa keskustelussamme asiasta ja tässä yhteydessä haluaisinkin lämpimästi toivottu, toivottaa tervetulleeksi tämän, tätä, tätä Brekin neuvonantajan ja tässä verkkovierailu yksi ja kaksi yhteyksissä hän on ollut työssä, työssä ja varmasti tietää asiasta huomattavasti enemmän. Minä uskoisin, että nyt se suunta, johon, joka meille on e- molemmat e- esittelijät ehdottaneet, tuovat meidät siihen pisteeseen, että aika pitkälti tuemme tätä yhteistä strategiaa, mutta tekniset kohdat tarvitsevat vielä työtä ja meidän täytyy miettiä sitä, miten voimme painostaa edelleen markkinoita ja miten voimme saada kilpailua lisättyä ja kustannuksia laskettua. Tähän monet kiinnittivät huomiota jo Kuten olemme kuulleet myös iltapäivän kuulemistilaisuudessa, niin kilpailukyvyn, kilpailu, kilpailun puute operaattoreiden välillä on huolestuttavaa ja me erityisesti vaihtoehtoisten verkkovierailupalveluiden tarjoaminen kuluttajille on puutteellista ja tähän pitää ryhtyä kun on kyse esimerkiksi minuuttien tai gigaan ostamisesta toisilta operaattoreilta Joten tämä on hyvin merkittävä näkökulma, joka pitää ottaa vielä tarkemmin huomioon. Ja toisaalta huomauttaisin, että meidän täytyy edetä varovasti, jos me haluamme kestävän ratkaisun ja rakenteelliset uudistukset täytyy toteuttaa, niin siihen tarvitaan tietysti myös talou- rahoitustukea ja investointeja. Ja jotkut miettivät sitten, varsinkin Kristian mietti ja keskitti huomiota tähän taloudelliseen etuun, jota yritykset voivat saada. Ja kuten sanoin tässä eh, kuulumistilaisuudessa aamu iltapäivällä, niin tässä ollaan erityisen hinta, eh, hintaan kiinnittyneitä tekstiviestipuolella erityisesti enemmän kuin eh, puhelun, puhelupuolella. Ja näin täytyisi miettiä asiaa huomattavasti tarkemmin, koska operaattorit kaikkialla Euroopassa pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin, ja mielestäni täytyy nyt pyrkiä jonkunlainen aika alhainen tiedonvälityshinta, kustannus laskemaan ja täytyy miettiä, minkälaista kapasiteettia voidaan luoda ja minkälaisia investointeja tarvitaan. Meidän täytyy myös miettiä tulevaa sukupolvea ja korkean kapasiteetin tiedonvälitysverkkoja. Tämä on taloudellisesti hyvin merkittävä asia ja meidän täytyy myös miettiä näitä yleisluonnollisia palveluita, yleismaailmaisia palveluita, joita tarvitse tarjoamme, ja langattomia verkkoja, joita voimme tarjota myös ja miettiä tätä tulevaisuuden näkökulmasta, joten mielestäni tässä nyt täytyy miettiä näitä suuria päätöksiä myös näiden yleisyödyllisten palveluiden näkökulmasta. Lopuksi voisin huomauttaa siitä, että me tässä tuemme yleistä lähestymistapaa, jonka Korhola on valinnut. Tämä on realistista työtä. Me etenemme aika nopeasti asetuksen eteen ja tämä ei ole sinänsä teknologisesti sitovaa, mutta tarjotaan tällaisia uusia ratkaisuja ja myös tahdotaan tehdä selväksi se, että koko asia ö, tulee tarkaan syyniin. Ja kuten Groisman jo sanoi, niin meidän täy- me tarvitsemme riittävästi aikaa, mutta meidän täytyy myös tarjota markkinoille mahdollisuuksia ja aikaa toimia ja uusia ratkaisuja saada markkinoille, koska ne voivat innostaa muutokseen hyvinkin nopeasti. Joten jos me tähän suuntaan lähdemme liikkeelle, niin meidän täytyy sallia markkinoiden kehittyvän ja tarjota lisää kilpailua markkinoille. Toivon kuitenkin, että me emme nyt ajaudu siihen tilanteeseen, jossa tämä parlamentti Euroopan tason lainsäädäntöä e, koko, union, e, koko, sisällä, koko maanosan tasolle estäisi. Me nimenomaan haluamme osoittaa operaattoreille sitä tahtoa, että niiden pitää mennä eteenpäin ja kehittää tätä e, järjestelmää. Nyt me olemme tässä verkkovierailu 2 hankkeessa, mutta varmaan tulee sitten seuraavia verkkovierailupaketteja vielä tulevaisuudessa. Um, so that's the round of shadows. Joten tämä varjoesittelijöistä ja sitten Skaldemose, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi sanoisin, että olen samaa mieltä, että periaatteessa meidän ei pitäisi asettaa parlamentissa hintoja. Markkinoiden pitäisi tehdä niin, mutta ikävä kyllä en luota markkinoihin tällä hetkellä. Ne eivät ole tehneet mitä pitäisi. Meidän pitää tehdä jotain. Meillä on ollut riittävästi aikaa jo. 2006 minusta tuli parlamentin jäsen, kun keskustelimme ensimmäisestä verkkovierailuastuksesta. Sanottiin samaa silloinkin, että niille pitää antaa. Nyt puhutaan aikaa horisontista vuoteen 2015, eli tulosta ei ole tullut. Meidän pitää olla tiukkana. Ja hinnoilla pitää tehdä jotain. En ole komission ehdotuksen kanssa samaa mieltä. Siellä hinnat ovat liian korkeat, en ole samaa mieltä Korholan kanssa. Sielläkin hinnat ovat liian korkeat, olen samaa Kristianin kanssa. Sinun ehdottomasti tukkuhinta tasa voisi olla hyvä tasa. Tuon sinua tuossa. Periaatteessa pitäisi olla yhden hinnat, hinnan markkinat Euroopassa. Kansalliset ja kansainväliset pitäisi olla sama siksi tukkuhinta pitäisi olla tämä aika alhaiseksi. Monet, mutta minäkin olemme keskustelleet lobby, lobbystien kanssa, osa teollisuudesta. Osa, ei kaikki, osa sanotaan, että, että 10 euron katto on mahdollinen. Ja he silti tekisivät hyvää tulosta. Täytyy ymmärtää, että Sinta on aika alhainen, kuluttajat pelkää, Järjestykset eivät pelkää sitä, että työntekijät käyttävät älypuhelimia. Se, mitä he eivät myy, saa gigabitin myynnistä, he saavat sitä, että ihmiset käyttävät enemmän dataa. Olen samaa mieltä, että täytyy työskennellä nopeasti. Pitää toivottavasti saada jotain Tanskan puheenjohtajakauden aikana aikaa. Mutta haluaisin, että parlamentti on tässä kovana. Meidän täytyy alentaa hintoja. Eikä pitäisi jättää kuluttajien ja loppukäyttäjien puolustamista neuvostolle. Jos emme alenna ehdotusta, niin neuvosto sanoo, että me tarvitsemme alhaiset hinnat. Parlamentin näkökulmasta me pitäisi tarjota jotain pk-yrityksille ja kuluttajille. Tuon Kristiania halpojen tukkuhintojen suhteen. Olen samaa mieltä, että tukkuhintoja pitää kastella. Totta kai haluan jotain loppukäyttäjillekin. Vielä yksi ko- kommentti. Imkon pitäisi olla tässä tiukkana. Meidän pitäisi tehdä parhaat hinnat kuluttajille. Karhala ehdotus on korkeampi kuin ITRE-hinta. Ihan loppukommenttina. Ehkä meillä ei minä hintakilpailua parlamentissa pitäisi käydä, mutta, mutta on mahdollisuuksia alhaiselle tokohinnalle aiheuttamatta haittaa yrityksille. Ja se olisi hyvä kuluttajille. Kiitos. Any other? Mrs. Chun. Yes, thank Onko muuta sanottavaa? Tuun, olkaa mm. I would also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kuulla yritystehden hinnalta ja katsoa, että saatko hyötyä tästä. Ja tämän takia me emme käytä taas siirtoa puhemia, koska määrät lisääntyvät niin huomattavasti. Teidän pitäisikö ottaa tämä ottaa huomioon? Olisi hyvä kuulla heiltä. Kuka tahansa matkustaa, poistaa tämän datan siirron. Ja tämä vaikutus on, on negatiivinen koko sisämarkkinoille, koska emme pysty näin hyödyttämään monia palveluita tarjotaan. Vaikka tiettyjen lippujen ostaminen tai checkin tai turvallisuusasiat. Muistat silloin, kun, kun täältä oli sähköt poikki tämä parlamentissa, kun se tapahtui. Me piti mennä ulos silloin. Ja kun ulkopuolella ratit tuli meidän, luoksemme, että meidän pitäisi mennä internettiin ja katsoa sieltä, koska päästään parlamenttiin taas sisälle. Me totesimme, että meidän tietokoneemme voi tuolla ylhäällä, mutta hän totesi, että meillä kaikilla on älypuhelimet. Se on totta. Meillä oli kyllä. Tietenkin, mutta mm, tiedonsiirto on keskeytetty. Eli turvallisuusasioiden suhteen pitäisi tehdä tämän eteen. Koska täällä ei ole kilpailua ja eikä ole valmiutta alentaa hintoja, meidän pitää pakottaa heidät tähän. Me kuulimme jo monen vuoden ajan se, että me vararikkoon, jos me teemme alhaisia hintakattoja. Näin tapahtuu säännöllisesti, kukaan menee vararikkoon siellä. Oikeastaan näyttää, että he toimivat aika hyvin. Mikä on mielenkiintoista tässä, että me kuulemme myöskin näiltä yrityksiltä itseltään, että teillä on eri hintoja eri maissa. Ja tämä riippuu aina eh, siitä, kuinka rikkaita maan kansalaiset ovat, kuinka paljon he pystyvät maksamaan ja jos näissä köyhissäkin maissa, joissa ihmiset ovat kykeneviä maksamaan vähän, he pärjäävät oikein hyvin. eikä heillä on kyllä paljon vielä liikkumaan varaa ja kyllä nämä hinnat voivat vielä alentua huomattavasti. Joten minä kyllä pelkään sitä, että vaikkakin tämä on nyt on minun imakooni, imakooni vastainen markkinoilla, meidän pitää tehdä jotain dramaattisia toimia, että voimme alentaa hintoja, joka loppujen lopuksi olisi tietenkin sitten hyvä näille yrityksillekin, koska me käyttäisimme enemmän internettiä, joka on muuta olisi hyvä myöskin kuluttajille, tämä olisi myöskin hyvä sisämarkkinoille, koska me voisimme käyttää niitä palveluja hyväksemme, joita me tällä hetkellä käytä. Tämä olisi hyvä myöskin turvallisuuden kannalta. Ja siinä kaikki. Uh, professor Craig Campos. Uh, obrigado, Malcolm. Uh... Kiitokset eh, Malcolm. Niin, meidän täytyy varmasti lähteä liikkeelle tosiasioista. Pari kuukautta sitten me kaikki osallistuimme Itren kokoukseen ja kuulemistilaisuuteen ja kuulimme siitä skandaalista, joka liittyy nykyisiin verkkovierailuhintoihin ja siihen, että hinnat ovat suorastaan 50 prosenttia siitä, mitä ne niiden reaalihinnat siitä, mitä niistä pyy- niitä pyydetään. Ja tässä esitettiin kysymyksiä komission suuntaan ja kysyttiin, miksi näin on. Ja me, tässä me yritimme ottaa kysymykset esille ja komissio vastasi, että yritys, yritysten vastaus oli se, että hintoja pidetään korkealla, jotta uusia toimijoita markkinoille ei pääsisi. Tässä näin luodaan suora monopoli tietyille yrityksille. Ja jos minä nyt olen päässyt asioista yhtään jyvälle, niin minä ihmettelen tätä kattohintajärjestelmää ja sitä, että nyt näitä kattoja pitäisi ryhtyä laskemaan. On olemassa kilpailua alalla, mutta vielä liian vähän. Ja tarvit, nyt puhutaan siitä, että tarvitsisi lähettää näitä viestejä maasta toiseen, jotta saataisiin tietää, miten hinnat muuttuvat, kun siirrytään toiseen valtioon ja kun operaattoria vaihdetaan valtioiden rajojen välillä ja, tai alueiden, vali, alueiden välillä tietysti kun joku matkustaa toiseen paikkaan, niin hän ensiksi haluaa lähteä, päästä koneesta ulos ja etsiä lentokenttäbussin ja mennä kaupungin keskustaan ja vasta sitten ryhtyy tutkailemaan, mitä siellä puhelut maksavat. Sen takia tieto on hyvä saada tekstiviestitse suoraan äh, omaan kännykkään. Korhola on tähän ongelmaan puuttunut ihan järkevällä tavalla Tosin tässä täytyy myös miettiä Mark Tarabellan tekemiä ehdotuksia. Nekin ovat hyvin kiinnostavia. Täytyisi luoda sellainen mekanismi, jonka kautta emme voisi sallia tulevaisuudessa tällaisten vastaavien kattojen ja kynnysintojen luomista. Vain tällä tavalla me voimme taata järkevät markkinat ja voimme taata myös äänestäjillemme aivan oikeanlaisen reilun palvelun näiltä mobiilioperaattoreilta. Sisämarkkinat voivat tässä olla suorassa, suoraan palvelemassa kuluttajia verkkovierailuhintojen laskemisen kautta ja olen todella tyytyväinen siitä, että asia menee eteenpäin ja toivon mukaan pikapuoliin toiseen kertaan myös. Kiitos. Kiitoksia panoksestanne. Ja nyt pyydän komissiolle edustaja herra Tervattia puhumaan. Ja herra Nibble haluaa puhua, niin hyvä. Mutta kokteileihin on vain seitsemän minuuttia, joten pyydän teitä puhumaan lyhyesti, sitten annan Rava Korholalle oikeuden vastata. Kiitos puheenjohtaja. Verkkovierailu on minun suosikkiaihe. En, ei siksi, että olisi valinnanvaraa, vaan syystä, jotka herra Engström mainitsi. Eli sisämarkkinateromi. I would like to, like to make uh, and, and pick up what, uh, what... Pari pointtia kuulemastani. Rava Korhola esityksessään esitti tärkeän kommentin, eli komission ehdotukseen kuuluu toimenpidepaketti rakenteellisia keinoillista kilpailua markkinoilla. Ja samanaikaisesti siinä on turvaverkko kuluttajille hintakattoineen. Emme voi eriyttää näitä toimenpiteitä, jos me haluamme lisätä kilpailua verkkoviralla markkinoille, mikä on yhteinen tavoitteemme. Ja toinen kommentti. Ja tämä liittyy tähän roamingiin. Kuten herra Instan sanoi, tiedon siirto on avain tulevaisuudessa. Ihmiset käyttävät enemmän datapalveluita, ihmiset haluaisivat käyttää näitä palveluita myös, kun he ovat matkalla. On ihan oikein päätelty, että astuksen ei pitäisi mennä ratkaisujen yksityiskohtiin, mutta tässä yhteydessä pitää mainita, me tiedämme, kuulimme tänään ja Bergin niin analyysistä tiedämme, että käytössä on erilaisia ratkaisuja. Astuksessa pitäisi asettaa kriteerit tekniselle ratkaisulle niin, että emme sulje pois uusia innovatiivisia ratkaisuja, erityisesti ratkaisuja, jotka puuttuisivat korkeisiin tiedonsiirtomaksuihin verkkovierailuissa. ratkaisuja, jotka lisäisivät datamarkkinoita. Voimme asettaa romi, dataromin hinnat alhaiseksi ja tai että he, kuluttajat saisivat niitä halalla hinnalla, mutta se ei ole kestävä ratkaisu, koska meillä on teknisiä ratkaisuja, kun esimerkiksi Kratzmanin mainita local breakout, vaan saisi käyttää paikallista verkkoa datapalveluihin. Meidän pitäisi määritellä teknisten ratkaisujen kriteerit niin, että tällaisia ratkaisuja ei sulta pois, vaan pikemminkin niitä, niihin ratkaistaan. Totta kai täytyy ottaa huomioon teknisten ratkaisujen kustannustehokkuus, mutta tämä pitää, pitää mielessä. Sitten katot, hintakatot. Haluan toistaa sitä, mitä olen monta kertaa sanonut valiokunnassa. Mutta muuallakin, jos me haluamme rakenteellisten toimien toimivan, meidän täytyy luoda kannustimia, jotta markkinoilla tulee uusia toimijoita. Ei se ole kysymys siitä, että meillä olisi virtuaaliverkkoja tai jälleenmyyjiä, vaan kysymys on kilpailuhaasta, että olemassa olevat operaattorit. Kerran tai pari kuulin sanan oligopoli tai monopoli. Jos me haluamme, että, että tuollainen markkinakäyttäytyminen muuttuu, meidän täytyy luoda insentiivejä, täytyy luoda kilpailuuhka. Ja se voidaan tehdä sopivilla rakenteellisilla toimilla. En halua nyt ottaa kantaa kattojen tasoon. Mutta täällä oli useampi kommentti, jossa sanotaan, että pitää tarttua kattoihin tukkuhintatasolla, jotta markkinoille pääsy mahdollistuu. Mikä on oikea taso? En voi sanoa enempää kuin mitä ehdotuksia tehtiin. Se perustui Merekin kustannusarvioihin. Mutta tukku on avain, jos me haluamme parantaa markkinoille pääsyä. Jim Niblett, a minute, two minutes, cap. Okay, thanks very much. I'll try to keep it to, uh, to two minutes. Kiitoksia, vain kaksi minuuttia, kun ehdotit. Kilpailu on Minusta suurin osa keskittymistä kilpailuun, mitä kuulin nyt täällä, täällä keskustelun aikana ja myöskin ITRI-valiokunnassa – ja myöskin neuvoston raporteista olen lukenut, perustuu komission että on tällaisia rakenteellisia ratkaisuja, tämmöisiä decoupling-ratkaisuja, eikä voi etsiä kultakin kansalliselta tarjoilta sopivan ratkaisun. Ja tässä on myöskin toinen asia, mitä ei ole oikein huomioon siihen. Tämä on se, että kansallisten verkkoviralupakettien välinen kilpailu tämän asetuksen todellisen tavoitteeseen suuntautuva asia. Eli saataisiin nämä vähittäis mahdollisimman lähelle kansallisia hintoja. Ja kilpailun avain näissä paketeissa on, sen, on se, että varmaankin suurin osa kuluttajista haluaisi mieluummin tällaisen, koska on yhden luukun järjestelmää, etkä halua tietenkään etsiä eri palveluntarjoajien ratkaisuja. Mutta avain tähän on se, että saadaan nämä tukkuhinnat lähemmäksi kansallisia kuluja. Eikä mitään kulusyitä ole, miksi ei keskipitkällä aikavälillä saataisi sitä aikaiseksi. No, miksi nyt voisi olla ehkä myöskin ehkä nopeallakin aikavälillä? Kyllä tietenkin tukkuhinta on jollain tavalla kyllä kansallisen kulutason yläpuolella, mutta ei pitkällä aikavälillä, en tarvitse enää olla. Herra Engströmin ehdotus oikeastaan vaikka dataa, niin tukku hinta katto 10, 10 euroa gigabitti. No jos tukkuhinta laskisi tällä tasolla, niin kyllä se helpottaisi kilpailua tämänhetkisten palvelun tarjoajien kesken eri pakettien tarjonnassa, että myöskin paikallinen hinta olisi lähellä kyllä tätä verkkovierailuhintaa. Mikä herra Ekströmin etus myöskin saisi aikaiseksi on se, että saataisiin ehkä enemmän pääsyä markkinoille. Decoupling varmaankaan ei auttaisi tässä. Mutta jos vaikka hintakatta on liian alhaalla, niin sitten ei ole mikään mahdollista päästä markkinoille. Joten tämä tietenkin mm, riippuu siitä, minkälaista kilpailua halutaan. Halutaan pakettien väistä kilpailua, kansallisten verkkovierailu toimijoiden kilpailua, vaatko sellaisen kilpailun, jossa kuluttajat valitsevat joku kansallisen verkkopalvelun tarjoajan. No, tietenkin tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Meidän pitää löytää oikea tasapaino näiden välille. Kiitoksia. Uh, Kiitokset uh, myös näistä puheenvuoroista ja myös valinnan mahdollisuudesta, muistuttamisesta ja olemassa olevista infrastruktuureista. Ja nyt vielä antaisin puheenvuoron Korholalle Olkaa hyvä. Seems to me that... Kiitokset. Vaikuttaa siltä, että meillä on tässä nyt poliittinen joululahja suorastaan, kun kaikki haluamme puhua tästä verkkovierailusta. On poliittinen unelma saada käsitellä tällaista asiaa. Ja tässä tietysti täytyy korjata tätä nykykenttää voidaksemme tuoda todella muutoksen kuluttajille. Nyt haluaisin hetken puhua omaa äidinkieltäni. Tavoite on, että jossain vaiheessa me emme enää tarvitse tällaista säätelyä, että me olisimme luoneet sellaiset rakenteet, että hinnat tulevat samalle tasolle kansallisten hintojen kanssa. Tarabella, ähm, linjauksesi kuulosti hyvältä ja siihen, sitä on helppo kannattaa. Ja Kreutzmannille sanoisin, että Kiitos, hienoa. Ymmärsitte täysin mietintöni logiikan. Kuluttajien edun mukaista on taata, kilpailun olemassaolo ja näin estää oligopolit. Ja, siksi tämän tasapainon löytäminen on, on äärimmäisen tärkeää. Monet kollegat ovat tämän keskustelun aikana, viittaan myös muihin valiokuntiin ja ryhmässä käytyyn keskusteluun, tuoneet esiin näitä kansallisia superedullisia tarjouksia osoittaakseen että ne heijastelisivat todellista kustannustasoa ja toivovat että, tämä taso voisi sitten ulkomailla olla aivan samanlainen. Tietenkin toivon sitä, että taso on samanlainen, mutta mielestäni nämä huippuedulliset tarjoukset eivät, eivät kerro ähm, toiminnan todellisista kustannuksista, koska tämänhetkiset äh, roamingista saatavat tulothan ovat mahtavia ja niillä on varmasti subventoitu sitten näitä huipputarjouksia, eli se on ollut mahdollista pitää yllä välillä mahtavia tarjouksia. Ja sitten kun me puhutaan gigabaiteista ja megabaiteista, niin haluaisin muistuttaa siitä, että harva älypuhelimen käyttäjä, vaikka nämä gigabaitit on tarjolla, todella tarvitsee sellaista määrää. Eli nämä tarjousten lupaukset ovat tietyssä mielessä ylimitoitettuja. Yksi gigabyte on tuhat megabaittia. Ja perus iPhonein käyttäjä käyttää noin 300 megabaittia kuukaudessa kotimaassaan dataa. Siis jos puhutaan kikoista, niin puhutaan sitten todella isoista määristä. Se on tietysti ymmärrettävää, kun pakettina näin mainostetaan, mutta siinä syntyy se mielikuva, että, että tämä olisi se käyttötaso, mutta se ei, se ei sitä ihan taida olla. Kiitos valtavasti hyvästä keskustelusta ja kommenteista ja jatketaan työtä ja hyvää joulua minun puolestani. Uh, now then, uh, just, just to confirm on... Uh... Niin haluaisin vain vahvistaa vielä aikataulun tähän loppuun. Minulla on vielä yksi ilmoituskin sitten teille ennen kuin lähdemme pois täältä. Huomenna keskipäivään mennessä muutosotukset ja sitten käyttämään asiaa 6. helmikuuta ja äänestämme samana päivänä sitten, joten vähän aikaa tarvitaan tähänkin, koska teollisuusvaliokunta äänestää 22. päivä, jos tämä muuttuu, niin tarvitsemme ehkä vielä enemmän aikaa. Ja uskon, että saat myöskin paljon tarkistuksia tähän, tarvitsen myöskin tämän tarkistuksen käytävän keskustelun tarpeeksi aikaa. Ja yritän saada tämä sitten huhtikuun puolessa välissä täysistuntoon. Kiitokset. Ja lopuksi vielä vain pöytäkirjaan haluaisin kertoa teille Eva Kosisnin puolesta. Hän palaa takaisin Tsekin tasavaltaan. Hän on edellisen presidentin Vasa Havelin muistotilaisuudessa siellä. Niin hän on jakanut teille aikataulun, jossa on budjettisomuksen lopullinen aikataulu. Ja näette tästä, mitä tämä valiokunta erottaa ja mitä Kosisni erottaa meidän puolestamme. Näin yleisesti ottaen – me olemme saaneet vähän, mutta myöskin menettäneet toisaalta. Ja erotus on vähän ehkä viinuksella, mutta yleisesti ottaen se on melkein hyväksyttävissä meille. Tietenkin jako tiettyjen budjettiotsakkeiden välillä on vielä vähän avoin, vaikka markkinafoorumin suhteen, mutta myös kyllä tämä on aika hyvä tulos. Ja Rova Mooseinen varjoesittelijänsä on täällä paikan päällä. Haluatteko lisätä jotain tähän vielä? No ei, hyvä. Sitten Haluan kiittää kaikkia, että tulitte tänne kokoukseen. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti vielä tulkkeja, että annat meille lisäaikaa. Ja nyt haluan kiittää Jordania ja haluan todeta, että kiitämme häntä siitä, mitä hän on tehnyt täällä vuodesta 2004 lähtien. Meillä on yksi kolmesta puheenjohtajasta, jotka on ollut mukana tässä hänen kanssaan. Ja kun nyt on Lionel McCarthy ja Willy Whitehead ovat aikaisemmat puheenjohtajat täällä, ja nyt on jouluaika. Ja Philip Whitehead kuoli viisi vuotta sitten jouluaikaan, 2005. Ja varmaankin monet tekevät töitä hänen kanssaan. Niin voimme ehkä muistaa myöskin häntä tänä iltana. Mutta me olemme nyt tehneet jouluaiheesta kokteilia tämän vuoden loppua juhlistaen – mutta myöskin Jordanin muistoa muistaen tässä samalla. Ja myöskin kaikki muutkin voivat toisen paikan päälle, ketkä haluavat. Joten hyvää joulutaukoa, hyvää uutta vuotta, hyvää lukuhalua Marabellen jutusta 400 sivua. Ja koska minulla on varjo, että minun pitää tehdä tämä myöskin. Kiitos kaikille. Ja odotan innolla tapaamista. Mennään taas tammikuussa.